Okay. Mes chers collègues, j'ouvre... Hyvät kollegat, avaan kokouksemme, eli budjettivaliokunnan kokouksen. Haluaisin varmistaa sen, että hyväksytte esityslistan luonnoksemme. Näyttää siltä, että kukaan ei vastusta. Haluaisin teille ilmoittaa seuraavaksi, että Gérald Depré, joka on talousarvion 2016 muiden pääluokkien esittelijä. Hänen täytyy poistua täältä kello 16, 15, 16, 20, joten jos teille nyt passaa, niin annan puheenvuoron ensin, jos sopii, 2016 talousarvion toiselle esittelijälle niin, no kysyn nyt ensin pöytäkirjojen hyväksymisestä 3. syyskuuta kokouksesta. Nämä asiakirjat teille, niistä teille kerrotaan myöhemmin. Jos sopii nyt äh, José Manuel Fernandesille, niin annan ensin puheenvuoron Gérard Deprelle, talousarvio 2016, muut pääluokat. Monsieur le Président. Täällä on puhutaan parlamentin talousarviosta, kun minun piti puhua, niinkö? Antaa mennä vaan. No. no, tämä on ehkä tällainen ensimmäinen elementti tässä palapelissä. No, minä puhun äh, siinä tapauksessa lähinnä parlamentin talousarviosta. Mitä tulee parlamentin talousarvioon? Henkilökohtaisesti minusta tuntuu siltä, että kun puhuin aiemmin joistakin mukautuksista, niin otin huomioon päätökset, jotka tehtiin budjettivaliokunnan ja puhemiehistön välillä. Kyse on liitteen tai tekstin hyväksymisestä, joka liittyy täysistuntoon. En muista miltä päivältä, mutta ennen lomia tämä päätös tehtiin eli valtuuskuntien kesken välin välillä. Minulla on ollut vaikeuksia hyväksyä niitä sellaisia poliittisia tarkistuksia, joita on tehty tähän poliittiseen sopimukseen, koska nämä ovat joko lisänneet tai vähentäneet määrärahoja, koska minä haluaisin hyväksyä sen sopimuksen sateankaan puhemiestön kanssa. Tarkistus, jonka halusin teille esitellä lyhyesti. Ai niin, neuvottelijamme tapasi puhemiesten edustajat sihteeristökorvausten osalta. Tehtiin ehdotus, että muutettaisiin otsikko, niin se olisi selkeä kaikille, että kyse ei ole todellakaan ole kyse niistä määrärahoista, jotka ovat parlamenttiin jäsenten käytettävissä ja joita voi vapaasti käyttää niin kuin lystää. Ei suinkaan. Ja vo, ikään kuin mepit voisivat tämän rahansa taskuun, koska lehtimiehet ja julkinen mielipide he, muuten helposti saavat sellaisen mielikuvan, että kyse on määrärahoista, jotka ovat parlamentin jäsenten käytettävissä tahtonsa mukaan. Haluan, että otsikko on täysin selkeä. Tässä pitäisi puhua menoista, jotka liittyvät palveluksessa olevaan henkilöstöön, avust- parlamentaarisiin avustajiin. Tämä täytyy olla päivän selvä tämän otsikon, tämän nimikkeistön jotta kaikille on täysin selvää, että kyse ei ole sellaisista rahoista, jotka MEPit voi pistää taskuunsa. Puhemiehistö edellisessä kokouksessaan, jossa olin mukana, sitoutui siihen, että siellä puolella kolmanteen lokakuuta mennessä jotain loppuun loppuun parlamentaarisia avustajia koskevat säännökset ja siellä täsmennetään tarkemmin, miten paljon rahoja on käytettävissä sihteeristökorvauksia parten. Se on kun on kyse paikasta avustajista. Kyse on puhemiestön valtaan piiriin kuuluvasta päätöksestä. 3. lokakuuta mennessä puhemiestä loppuun. Toiseksi edellisessä puhemiesten kokouksessa Puhuttiin myöskin tekstistä, jonka olimme hyväksyneet sisäisesti ja tarkistuksista, jotka ovat nähdäkseni teknisiä luonteeltaan. Ensi vuonna on useita vihreitä viikkoja, aiemmin kuin, enemmän kuin aiemmin, ja lisäksi matkakulut matkakuluja pitäisi vähentää 1,3 miljoonalla ja sitten samanaikaisesti jotkut maksut on nousseet esimerkiksi turvallis- turvamiesten uniformujen hintaa, terveyskeskuksen kustannukset ja muut kustannukset nousseet ja myöskin lastentarasta koituneet kustannukset. Ja tässä samanaikaisesti tällaiset matkakulut täytyisi pitää kurissa, joten lyhyesti sanottuna aion tehdä seuraavan kaltaisen ehdotuksen niin, että kunnioitetaan niitä sitoumuksia, jotka tehtiin keskustelussa puhemiston kanssa – ja, päätyi siihen, ja päädyttiin siihen prosenttilukuun, joka on julkistettukin. Ja nyt on tarkoituksena muuttaa tätä budjettikohdan nimeä. Vanhemmi, vanha sihteeristökorvaus onkin nimellä kustannuksia, joita koihtuu parlamentaarista avustajista, jotka ovat MEPin palveluksessa, joitakin pieniä muutoksia, joita puhemiesto ehdotti pääsihteerin suulla. Ne ovat olleet teknisiä, eikä tämä vaikuttaa maksumäärärahojen kokonaissummaan. Ja muutoin, niin kuin aiemmin jo kertoin, kerroin ryhmien, ryhmien puheenjohtajille, tai ryhmien että aikoo tehdä kolme tarkistusta. Yksi niistä pyrkii lisäämään poliittisten ryhmien palveluksessa olevia määräaikaisia henkilöitä. Heitä on itse asiassa 43 lisää. Lisäksi lisätään poliittisten ryhmien menoja kolmella puolella miljoonalla. Kyse on joko ylennyksistä tai ihmisten palkkaamisesta, sopimussuhteisten työntekijöiden palkkaamisesta. Sitten viimeisin tarkistus 1 AD10 virka muutetaan AD14 viraksi uuden ryhmän luomisen myötä. Nämä neuvottelut käytiin poliittisten ryhmien kesken, joten en ole kuullut, että mitä muita ratkaisuja olisi ehdotettu, ja aion kieltäytyä esittämästä tarkistuksia, koska kyse on poliittisten ryhmien välistä sopimuksista, ja poliittisten ryhmien täytyy sitten myöskin puolustaa tätä kantaa. Minä en tätä puolusta. Poliittisten ryhmien tehtäväksi jää ottaa vastuu siitä, jättävätkö ne tarkistuksia ja puolustavatko ne tarkistuksia. Tässä oli minun linjani, näkemykseni talousarviosta parlamentin osalta. Mitä tulee sitten muihin toimielimiin lyhyesti? Tässä vaiheessa puheenjohtaja, kollegat, aivan lyhyt katsaus asiaan. Mitä tulee tuomioistuimeen? Olen saanut ehdotuksia itse toimielimeltä. Komissio eikä neuvosto eivät kunnolla ole ottaneet huomioon niitä seurauksia, joita on syntynyt siitä, että tuomareiden määrä on noussut ja mitä tästä on seurannut komissiossa ja parlamentissa. Ei ole otettu huomioon sitä, että sihteerastokulut ovat nousseet, koska tuomarit on 28 asiakirjojen toimittaminen on joutunut tässä hankalan tilanteeseen, joten tuomioistuimelle täytyy antaa lisää määrärahoja sen mukaisesti, mitä tuomioistuin itse on pyytänyt. Ja sitten tämä luku on hieman korkeampi kuin mitä komissio oli valmis sille antamaan ja hieman korkeammin kuin mitä neuvosto on valmis antamaan. Mitä tilintarkastustuomioistuimen tulee? Olen ottanut uudelleen toimilevin itse esit tämän ehdotuksen ja lisännyt sille 100 miljoonaa euroa, jotta on mahdollista maksaa eläkkeitä. Asia on toimitettu komissiolle ja sen myötä budjettivallan käyttäjille. Eli 1,86 186 plus sitten se 100 miljoonaa mitä on pyydetty. Mitä tulee toisen sosiaalikomitean? Olen uusinut taustasuojakomitean tekemän ehdotuksen. Se on hyväksytty sellaisenaan komission puolella. Tarkoituksena on määrä siirtää 36 henkilöä parlamentin palvelukseen. Tämä sopimus oli saatu aikaan parlamentin ja komitean välille. Jaskon välille. Sitten uudelleen komiteasta. Olen uudelleen neuvotellut tuon yksikön palvelun kanssa ja katsonut, että sen määrän pitäisi olla verrattavissa komission määrärahoihin, mutta matalempi summa, koska joitakin virkoja on sieltä poistettu. On tultu siihen johtopäätökseen, että kohtuullisessa suhteessa, oikeasuhteisesti on vähennetty henkilöstöä vastaamaan paremmin tuon elimen tarpeita. Sitten oikeusasiamiehestä olen ottanut pohjaksi komission ehdotuksen ja palannut aiemmin ehdotettuihin lukuihin. Eurooppalainen tietosuojavaltuutettu hänen osaltaan minun erityinen ongelma, joka liittyy eurooppalaiseen ulkosuhdehallintoon. Simiksikö ulkosuhdehallinto, kuten hyvin tiedätte, on, se on sellainen, että sillä on kahtalainen rooli, koska johdossa on komission varapuheenjohtaja, joka on samalla korkea edustaja. Hän toimii sekä komission että neuvoston puolella. Joten tuon ulkosuhdehallinnon vastuu on jakautunut neuvoston ja komission välille. Nämä kaksi toimielintä ovat tehneet ehdotuksiaan, jotka ovat melkoisen kaukana toisistaan. Komissio on ottanut täysin huomioon ne ehdotukset, joita ulkosuhdehallinto itse on tehnyt, mikä, mikä on selitettävissä, koska Mogherini on komission varapuheenjohtaja. Joten olisi ollut hyvinkin vaikeaa komission sitten ryhtyä tiukasti takarankalla kädellä veikkaamaan oman varapuheenjohtajansa rahoitusta. 3,79 prosenttia oli pyritty kasvua. Ja mikäli tarkastellaan kaikkia budjettikohtia ja niitä leikkauksia tai summia, joita komissio on ehdottanut ja niitä leikkauksia, joita neuvosto on tehnyt, olen pistänyt riidan halki ja katsonut jokaista budjettikohtaa ja pistänyt sen luvun, joka on tismalleen puolivälissä neuvoston ja komission lukujen välissä näiden keskiarvon ottanut niin, että ei ollut tule mitään epäselvyyttä sen suhteen, että parlamentti olisi ollut yhden tai toisen puolella, neuvoston tai komission puolella tässä. En ollut valmis myöskään nielemään komission teesejä purematta. Joka ikisessä budjettikohdassa olen pyrkinyt osoittamaan, että tatusin tämä ratkaisu, jossa pistää riitä halki, riitä puoliksi on kaikkein soveliaan. Tässä suur, suurin piirtein puheenjohtaja, mitä haluaisin tässä vaiheessa sanoa. Olemme saaneet kokonaan joukon tarkistuksia. Monet tarkistuksista tulevat uudelta ryhmältä. Se ei tunnu olevan kovinkaan kiitollinen siitä, että se saa kolme lisää avustajan virkaa. Käytännössä he ovat ryhtyneet leikkaamaan kaikkia budjetin kohtia, parlamentin kohtia yhteensä 100 miljoonalla. Se siitä kiitollisuudesta. Kiittämättömyys on maailman palkka. Tällaista muissakin poliittisissa ryhmissä olta näkyvillä, mutta äänestyksen yhteydessä tietystikin on normaali tämä säännöt käytössä kuinkin tarkastuksen kohdalla. Ja minä jään tässä luottavaisin mielin odottamaan onnitteluita ja valitettavasti varmaan myöskin kritiikkiä, jota kohta saan osakseni. Kiitokset tästä esityksestänne. Epäilemättä meillä on mahdollisuus vielä palata ryhmän puheenjohtajan esittämään seikkaan, koska meillä on tietysti nämä perustelut siihen, minkä takia on maksumäärärahoja leikottu. Ja tietysti meidän auktoriteettimme riippuu lainsäätäjinä siitä, millä tiukkuudella me näihin tartumme. Kiitokset näistä tarkennuksista. Haluaako joku käyttää nyt puheenvuoron tämän asian osalta? Kukaan ei pyydä puheenvuoroa. No niin, herra. Esittelijä, olitte erittäin vakuuttava puheissanne. Ja koska meillä on tiukka aikataulu, niin me, me päätämme nyt tämän osion muut pääluokat ja Toinen yleisesittelijä Jose Manuel Fernandes tulee sitten kertomaan meille oman kantamme, koska tänä päivänä me tiedämme, että ECOFIN on vahvistanut Koreperin ehdotukset ja oletankin hieman minkälaista kritiikkiä tässä nyt tulee Jose Manuel jo pari viikkoa sitten puhui tästä ja hän varmaan tänään vain vahvistaa nämä kriti- kriittiset kantansa. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Niin, ne kritiikit, joita esitin neuvoston osalta, pidän niistä edelleen kiinni, mutta tänä päivänä ennen kaikkea haluan esittää kiitoksia. Haluan kiittää poliittisia ryhmiä, haluan kiittää kollegoja siitä työstä, joita he ovat tehneet esittäessään muutosehdotuksia tai tarkistuksia. Ja meillä on aivan loistava valiokunnan tiimi ollut tässä, sihteeristö ja samoin poliittisen ryhmän neuvonantajat – he ovat vielä eilen tehneet, eilen sunnuntaina tehneet kovasti töitä. Ja tänään kymmenestä, eilen kymmenestä lähtien he tarkistelivat kaikki, kaikkia budjettitarkistuksia ja ehdotuksia, joita tuli. Ja todellakin haluan lämpimästi kiittää heitä. Kokonaisuudessaan esitettiin 1824 tarkistusta 1824 tarkistusta ja 532 valiokunnilta, 342 ryhmä, poliittisilta ryhmiltä, 645 yksittäisiltä parlamentin jäseniltä, 720 B-pääluokka 248, pääluokka 4, 278, pääluokka 5, ihan vain niin kuin näette näitä suhdelukuja tässä? Jos nyt laskettaisiin yhteen nämä kaikki, ajatellen komission talousarviota, niin tämä edustava valtaisaa määrää euroa, euroa. Ja kun ajatellaan niitä pieniä marginaaleja, mitä meillä nyt on tässä liikkumavarana talousarviossa, niin tämä on hankalaa. No, tässä täytyy olla realisteja. Meillä on talousarvio, joka on pieni, se edustaa noin yhtä prosenttia BKTLstä. Ja tässä on lähestulkoon kolmannessa vuosittaisesta budjettista tarkistuksena. No tarkastellaan tätä nyt sitten, miten saavutettaisiin jonkinlainen konsensus aikaiseksi Muistuttaisin, että meillä on hyvin selvä strategia, selkeä mandaatti, joka annettiin ja hyväksyttiin täysistunnossa heinäkuussa. Ja tässä kuitenkin poliittiset ryhmät ja parlamentin jäsenet ovat seuranneet hyvin läheltä tätä asiaa tällä vaalikaudella. Muistuttaisin, että me teimme tämän kolmen en sopimuksen, jotka liittyy työllisyyteen ja talouteen, ja meidän täytyy kunnioittaa näitä sopimuksia niin monivuotisissa rahoituskehyksissä kuin muuallakin. Ja tässä vaiheessa, ja ennen kuin menen esi- kun ryhdyin esittelemään näitä yleislinjoja, me pidimme esimerkiksi turvallisuutta hyvin tärkeänä asiana. Tänä päivänä se täytyy olla keskeinen aihe. Tämä tuli selväksi myös näistä tarkistuksista, joita poliittiset ryhmät ja yksittäiset kollegat ovat esittäneet. He hyvin herkästi suhtautuvat tähän aiheeseen ja he haluavat käsitellä tätä yhteisenä pakettina, pääluokka kolme ei voi käsitellä eh, erillisenä, vaan se täytyy ottaa myös eh, nelosen kanssa yhteen, jossa on mukana nämä välineet, eh, budjettikohdat, joilla esimerkiksi torjutaan köyhyyttä tai siinä on väline liittymisen valmistelulle ja humanitaariselle avulle, tässä täytyy olla siis riittävät välineet käytössä niin, että ne virastot, jotka tekevät työtä näiden asioiden osalta, voivat työnsä hoitaa. Ja kun ajatellaan näitä valmistelevia toimia tämän temaattisen aiheen ympärillä, nämä asiat täytyy nähdä kokonaisuutena. Ja minä toivon, että neuvostollakin on sama herkkä suhtautuminen tähän asiaan ja että se tunnustaa tämän tosiasian ja mm, antaa myönnytyksiä tämän tavoitteen osalta, eli että voidaan käsitellä tätä pakettina, että siinä on riittävästi varoja niin, että voidaan minimisoida tätä draamaa ja saadaan aikaiseksi politiikkaa, jolla tämä tavoite saavutetaan. Me haluamme kunnianhimoista, mutta realistista talousarviota ja tätä varten täytyy jokaisella tarkistuksella olla objektiivinen perustelu myöskin. Ja kun ajatellaan talousarvion universaalisuutta, niin ei tässä voi olla mitä tahansa varojen käyttöä. Eikä mitä tahansa korvamerkintää varoille. Me olemme sanoneet, että me käytämme joustavuusvälineitä – ja kaikkea sitä joustavuutta, mitä on monivuotisessa rahoituskehyksessä, niin että voimme vastata prioriteetteihimme. Ja niitä täytyy myös olla neuvoston prioriteetteja. Jos menemme nyt tässä pääluokalta tämän ja kunnioittain sitoumuksiamme, valiokunnat ja poliittiset ryhmät haluavat kunnioittaa esimerkiksi Horisontti 2020 ohjelmaa, samoin kuin Verkkojen Eurooppa-aloitetta. Ja tähän liittyi hyvin monta tarkistusta. Horisontti 2020 ja Verkkojen Eurooppa. Siihen halutaan ottaa takaisin ne varat, joita vedettiin pois Euroopan strategisten investointien rahastosta. Eli halutaan palauttaa se sitoumus, jo, jonka eri instituutiot kaksi vuotta sitten tekivät. Ja halutaan antaa myös seuraamusta sille sopimukselle, sitoumukselle, joka annettiin näiden kahden merkittävän ohjelman edunsaajulle, eli Horisontti 2020 ja Verkkojen Eurooppa-välineelle, Connecting Europe Facilitylle. Nämä kaksi hanketta, kuten sanoin, ovat tärkeitä tavoitteeltaan ajatellen Euroopan kilpailun kykyä, kasvua ja työllisyyttä. Ja tässä mielessä tämä äärimmäisen ö, mielenkiintoinen fakta, eli Junckerin esirahasto. Meidän täytyy nähdä tämä ehdotus sillä tavalla, että me kannamme ne, toteutamme ne sitoumukset, joita tehtiin siinä vaiheessa, kun kolme toimielintä allekirjoittivat tämän, ja otetaan aivan poikkeuksellisena huomioon nyt tämä Junckerin suunnitelma, kun tarkastelemme näitä talousarvion esitettyjä tarkistuksia. Horisontti 2020 sen pitäisi saada 720 miljoonaa euroa lisävahvistusta. Tietysti tässä on tärkeitä ohjelmia, kuten Erasmus ja niin edelleen. Niiden osalta on esitetty paljon tarkistuksia niin valiokunnilta kuin yksittäisiltä jäseniltäkin, jotta tavoitteet saavutettaisiin. Sitten 1b, Siinä olemme valmiita antamaan luvan nuorten työllisyysaloitteille. Minä jo viittasin siihen, että tämä aloite, tämän aloitteen pitäisi jatkua. Ja että 2014 pitäisi siinä olla 6 miljoonaa euroa ja 2015 vuodelle pitäisi siihen laittaa sellaiset summat, että tämä hanke voisi edetä. Ja tähän on esitetty tarkistuksia, niin vaaditaan, että sitoumuksia noudatetaan, samoin maksun määrärahoja, eikä jäädytetä olemassa venelään olevia ohjelmia. Tässä on poliittisilta ryhmiltä ehdotuksia, tarkistuksia. Miljardi euroa Kreikalle tämän otsakkeen alla, tämän Tämä, tätä varten on tehty tarkistuksia siis, jotta saavutetaan tämä. Ja vielä vahvistaisin ja muut, muistuttaisin sen, muistuttaisin sen, että meillä on tämä tärkeä nuoriso-ohjelma. Ja tarkistuksille on omat perustelunsa tässä kannattaa ottaa tällaisia tärkeitä asioita keskusteluun. ja kannattaa asettaa varoja tällaisiin ohjelmiin, jotka voivat niitä käyttää, eikä sellaisiin, jotka eivät sitten voi näitä varoja hyödyntää. Meillä on 88, 88 miljoonaa liikkumavaraa ykköspääosastossa pääluokassa. Pääluokassa kolme, kuten sanoin, tämä on jo erittäin selvä näiden esitettyjen tarkistusten pohjalta. Meidän täytyy todella vastata tähän hätätilanteeseen, joka jonta juurensa pakolaiskriisiin. Ja tämä pääluokka, tämä, tämän tarkistukset, ehdotukset, niitä täytyy tarkastella hyvin läheltä. Samoin pääluokka neljä, tässä on pilottihankkeet ja valmistelevat toimet valiokunnat esittivät 89 tarkistusta tähän pääluokkaan ja 100 tuli sitten yksittäisiltä kollegoilta ja 79 poliittisilta ryhmiltä ja näissä haluttiin tarkistuksista vahvistusta näille virastoille samoin kuin rahastoille, jotka tekevät työtä näiden asioiden osalta. Pääluokka 4 tässä täytyy lyödä, luoda yhteys näiden eri pääluokkujen välillä. Ja tässä on instrumentteja, välineitä, jotka liittyvät myös pakolaisiin ja samoin maahanmuuttoon. Poliittiset ryhmät halusivat lisätä näitä budjettikohtia, samoin kuin yksittäiset parlamentin jäsenet, joten poliittiset ryhmät tässä mielessä ovat hyvinkin yksimielisiä asiassa. Ja komission ehdotus Junckerin toiseen eh, pakettiin, joka on yli 700 miljoonaa, Tämä on jo suunniteltu ja tässä on parlamentin jäseniltä tarkistuksia. 390 miljoonaa euroa tässä on esitetty tämän tavoitteen maksumäärä rahoiksi. Ja tässä komissiolle pitääkin esittää kysymys, voiko komissio vahvistaa, tämä on meille tärkeä asia, voiko komissio vahvistaa sen, että tämä toinen ehdotus 780 miljoonaa euroa sitoumuksiin ja 380 määrärahoihin. Jos oikein tämän luimme, niin tuleeko tämä lisätalousarviona vai ovatko nämä summat mukana lisätalousarvioesityksessä? Ja Tämä ensimmäinen paketti 40 000 pakolaisille, tullaanko summaa nostamaan tässä? Onko tässä sama käsittely, sama kohtelu, sama budjettikohta kuin toisessa paketissa? Ja nämä summat, mitä jäsenvaltiot saavat sitten per pakolainen. Nämä ehdotukset olivat tehty, oli tehty alun perin Italialle ja Kreikalle onko, tarkistetaanko tätä ensimmäistä pakolaispakettia tässä ja toinen kysymys sitten on se, että tuleeko tästä sitten lisätalousarvioesitys. Ja sitten pääluokka 3, 83 miljoonaa euroa marginaalia. No, siinä varmasti marginaali ylitetään ja olen varma, että kun otetaan huomioon se, miten yksimielisiä täällä poliitikkojen keskuudessamme olemme, niin varmasti tällä viikolla me saavut, saamme aikaiseksi sopimuksen poliittisten ryhmien välillä yhteisen tavoitteemme osalta. Ja on tärkeää, että Euroopan parlamentti jatkaa yhtenäisellä linjalla tässä talousarviokysymyksessä, samoin kuin tässä problematiikassa, joka liittyy pakolaiskriisiin ja maahanmuuttoon. Pääluokka 5, samoin kuin muutkin pääluokat tässä on meidän yleinen strategiamme. Se on jo nähty myös näissä tarkistusehdotuksissa, eli halutaan palauttaa varoja talousarvioon. Ja samoin, tai siis tässä pääluokassa viisi, niin kuin muissakin pääluokissa, me seuraamme tätä samaista sääntöä. Sitten nämä pilottihankkeet näiden osaltakin tuli paljon valiokunnilta, yksittäisiltä parlamentin jäseniltä tarkistuksia. Haluaisin kiittää heitä 280 mm, pilottihanketta. Ja budjettivarat ovat vähäiset ja marginaalit ovat hyvin tiukat. Me tarvitsemme lisää voimaa nyt tähän ja jokaisen kohtaan me yritämme saada näille pilottihankkeille lisää marginaalia. 311 miljoonaa sitoumusmäärärahoja. Ja 73 määrärahoissa. No, sitten lopuksi vielä, en puhu nyt näistä virastoista, koska meillä on vielä pysyvä esittelijä tätä varten, mutta haluaisin vielä kerran kiittää kaikkia kollegoja, kaikkia poliittisia ryhmiä siitä, että olette vahvistaneet tässä tätä mietintöä ja haluaisin kiittää aivan loistavasta valiokunnan tiimistä, joka mahdollistaa sen, että hieman helpommin pystyy tekemään tätä työtä. En sano, että tämä työ oli helppoa, mutta se kyllä varmasti teidän panoksenne helpotti esittelijän työtä tämän asian osalta. Kiitos. Merci, monsieur le rapporteur général. Kiitoksia, herra yleisesittelijä. Hey, vous remercier. Haluaisin kiittää teitä ja ylistää teitä teidän sitoumuksenne osalta, jota te olette osoittaneet viikonloppuinkin aikana ja te olette tehneet erämästä työtä asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä ja osoittaneet, kuinka antaumuuksia teet tätä työtä yleisesittelijöinä, mutta myöskin työntekijämme sihteeristö ja ryhmien poliittiset neuvonantajat ansaitsevat niin ikään meidän kiitoksemme. Jose Manuel, tietystikin budjetin suuntaviivojen osalta tilanne on selkeä, mutta tässä on vaikea, vaikeita osuuksia. Kun tarkastellaan painopistealueita tai prioriteetteja, ei niitä ole helppo yhteensovittaa. Eurooppa käy lävitse erittäin vakavaa kriisiä, Kreikan kriisiä. Tämä osoittaa, että ne sitoumu- nyt pitää osoittaa, että ne sitoumukset, jotka on tehty, niistä voidaan pitää kiinni. Ja tässä on kyllä monia kysymysmerkkejä vielä tässä kohden. Ja todellinen eksodus, joka asettaa kyseenalaiseksi poliittisen, diplomaattisen ja sotilaallisen puolen ja myöskin pakolaisten vastaanoton. Tämä osoittaa, että Eurooppa on tässä lähinnä voimaton, koska pääasiassa jäsenvaltioiden täytyisi tässä saada jotakin aikaiseksi tässä yleisessä kaauksessa. Budjetti, joka meillä on käytettävissämme, joka on hyvin tiukasti rajoitettu, täytyy suunnata erittäin huolella. Avaa nyt keskustelun. Keskustelun kommentoida yleisesittelyiden kannanottoja. Kenties Herra Fresa voi sitä ne puhua komission puolesta, koska Jose Manuel esitti kysymyksen, joka liittyy oikaisukirjelmään. Haluatteko nyt selittää, missä mennään, herra Fresa? monsieur le président. Donc, euh, rapporteur... Kiitos puheenjohtaja. Esitteli herra Fernandes esitti joitakin kysymyksiä. Maksumäärärahat, jotka ovat tarpeellisia toisen paketin rahoittamiseksi, kun on kyse maahanmuutosta ja pakolaisten uuden sijoittamisesta. Tuleeko se lisätalousarvioon? Vastaus on kyllä. Se tulee oikaisukirjelmän mukaan. Se tullaan antamaan lokakuun puolivälissä. Ja sitten perinteisemmät elimet ovat myöskin mukana tässä oikeuskirjelmässä tuossa yhteydessä. Ja sitten tämä toinen kysymys, jonka esittelijä esitti. Mikä ero on näillä kahdella paketilla, maahanmuuttopaketilla, joka annettiin toukokuussa, ja sillä, joka, josta ilmoitettiin tällä viikolla? Kyse on lainsäädäntömenettelystä, joka on erilainen toukokuun paketin ja tämän uuden paketin välillä. Tämä on hieman Irlannin komission lainsäädäntöpaketista. Tässä otetaan huomioon budjetin vaikutukset, joita tilanteesta on seurannut, kuten esittelijä totesi. Ne toimenpiteet, joita ehdotettiin toukokuussa, pitivät sisällä jotakin elementtejä, jotka eivät ole vielä mukana tässä suuressa paketissa. Tässä on otettu huomioon tarpeita, jotka ovat paljon suurempia nyt kuin mitä muutama koko sitten vielä kuiteltiin. Tämä oikaisukirjelmä mahdollistaa sen, että voidaan täsmentää määrärahatarveennusteita, jotka, joita asioita otetaan huomioon, joita ei ollut tiedossa vielä silloin toukokuussa. Herra Böge. Mikrofoni. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Todella kiitollinen esittelijän sanomisista ja kaikki se, mitä nyt tarvotaan Euroopan talouden elvyttämiseen, kasvuun, lisääntymiseen, on no, tietysti äärimmäisen tärkeää. Ja se, mitä meidän nyt täytyy hiukan tässä justeerata, kun ajatellaan Junckerin paketin vaikutuksia, niin on tärkeää. Mutta olette oikeassa puheenjohtaja tällä hetkellä. Tilanne on sellainen, että ihmisiä saapuu tänne ja jos nyt seuraavan kuuden kuukauden aikana Euroopan unionin jäsenvaltioille ei tule mitään uutta järkevämpää mieleen kuin se, mitä nyt viime viikkoina on tapahtunut, niin tämä humanitaarinen katastrofi saa sellaisia muotoja, että sitä voi vain pelätä. Ja äh, sitten myöskin äh, vuosikymmenten ajan alueet tulevat muuttumaan naapurimaissamme ja jossain vaiheessa sitten joudumme havaitsemaan, että äh, arvomme eivät enää oikeastaan merkitse mitään, vaan ovat ainoastaan paperilla. Ja sitten joku ehkä kirjoittaa kirjan tästä äh, jossain vaiheessa, niin kuin äh, Clark teki näiden unissa kävelijöiden kanssa. Ja tästä syystä en myöskään ymmärrä sitä, että komissio pysyy nyt niin rauhallisena, koska viime viikkojen aikanahan käsittääkseni tässä on ollut tärkeä asia esillä, äh, nimittäin toimenpidepaketti, jonka tarkoituksena oli ottaa monia asioita esiin, esimerkiksi tämä humanitaarinen katastrofi, mm, yhteinen tuki, että näihin toimenpiteisiin ryhdyttiin. Ja tämä on ensimmäinen toimenpidepaketti, mikä ei sitten viime kädessä kuitenkaan tule riittämään. Italian ulkoministeri mm, verkkohaastattelussa totesi, että ne jäsenvaltiot, joiden tarkoituksena on valvoa unionin ulkorajoja, niillä oli liikaa tehtävää tietyllä hetkellä ja ne jäsenvaltiot, joihin suuri joukko pakolaisia nyt tällä hetkellä menee, myöskin ö, tässä joutuvat suuren rasituksen alaiseksi, joten meidän täytyy nämä kaksi asiaa ratkaista. Ja niin kuin Juncker jo totesi, niin nämä jos on tarkoituksena, että nämä niin sanotut hotspotit toimivat, niin ne toimivat ainoastaan silloin, jos samanaikaisesti myöskin pakolaisten vastaanotto, e että siitä on sovittu eri EUn alueilla. Ja jos nyt ei edes tässä onnistuta, että kun on 40 000 tai 160 000 pakolaista ja sopimukset eivät tässä auta tässä mitään, niin sitten voidaan esittää kysymys, että miten nyt tässä päästään ylipäätään eteenpäin, kun esityslistalla on muutakin. Tilanne on tällainen. Ja tästä syystä olisin kysynyt sitä, koska siis nyt kun ajatellaan tätä 40 000, jotka on tässä mainittu, ja tämä ensimmäinen jako, niin tämä joustoväline, jossa on noin 98 miljoonaa, neuvosto päätti tällaisesta ja tämähän myöskin sitten vahvistettiin Ecofinissä. Eli 400 miljoonaa on siis tuo nelinkertainen summa. No mistä me nyt puhumme, jos äänestämme budjettivaliokunnassa lokakuun alussa ja sitten viikko kymmenen päivää myöhemmin tulee sitten tuollainen oikaisukirjelmä – jossa ovat sitten nyt lisätuet maataloudelle mukana, niin ei tämä kyllä nyt tuossa tilanteessa auta. Tai kun nyt näemme neuvoston luvut, että monissa asioissa tehdään enemmän kuin 2015, mutta 2015 on, kun ajatellaan monia välineitä, aivan täysin vanhentunutta. No nyt korkea. UNHCR on kun ajatellaan näitä pakolaisleirejä esimerkiksi Libanonissa, Jordaniassa, niin siellä varostaan jäljellä enää murtoosa siitä, mitä alussa oli. Ja jos nyt tarkastelen sitä, mitä nyt sitten näiden kehitysyhteistyövälineiden, naapurusvälineiden kanssa on tarkoitus tehdä neuvoston mielestä, niin en oikeastaan osaa sanoa, että riittääkö sana skandaali enää kuvaamaan tilannetta. Jos seuraavien viikkojen aikana ei onnistuta vakauttamaan tilannetta pakolaisleirillä, hygienia tilannetta ja koko huoltotilannetta pitkällä aikavälillä, niin kyllä sieltäkin ihmiset sitten lähtevät pois, lähtevät liikkeelle. Eikä sitten ole kyse ainoastaan Unkarista tai Sloveniasta tai Kroatiasta, vaan ensimmäiset lähtevät Georgian, Venäjän, kautta Norjan rajan ylipäästäkseen Eurooppaan. Ja tästä syystä me tarvitsemme tässä vahvaa kokonaiskonseptia. Ja mielestäni meidän täytyy myöskin löytää tapoja täysistunnon ensimmäiseen käsittelyyn asti työstää näitä kysymyksiä vielä enemmän muiden instituutioiden kanssa. Uskon, että komissio, koska kun nyt ajatellaan näitä kaikkia budjettikohtia, joista esittelijä puhui otsakkeessa 3 ja 4, ja on tarkoitus tehdä esitys siitä, että mitä me voimme tehdä olemassa olevilla varoilla, mihin ne menevät, kuka varat saa, kuinka paljon mahdollisuuksia minulla on auttaa pakolaisleireillä ja missä me sitten enää emme voi tehdä enempää. Entä sitten määrärahat, joiden tarkoituksena kehittää hotspotteja tai muita ohjelmia, pakolaisrahastoja nimetäkseen edunsaajat ja mitä se sitten vaikuttaa, jotta saataisiin aikaiseksi hyvä analyysi siitä, mitä tarvitaan 2016 ja missä mahdollisesti ne määrärahat, joita välttämättä tarvitsemme kehittääksemme tiettyjä näkemyksiä, onko meillä ne käytössämme vai ei. Ja, mm, ja tämä komission paperi, joka on erittäin hyvä, siinä on vastauksia ja se on myöskin verkossa, kun ajatellaan näitä erityisrahastoja. No, tämä otsake on edelleen auki ja 1,8 miljardia, joita kaavailtiin tähän, niin kuulostaa kyllä hyvältä, mutta se, että onko varojen siirto, joita on tarkoitus tehdä muiden budjettikohtien välillä, niin onnistuuko tämä näin vai onko tämä vain tuollaista siirtelyä, jotta jotenkuten selvitään asiasta, niin haluaisin tästäkin nähdä lukuja, että voisin jotenkin tämä varmistaa, joten tässä ehkä pitäisi vielä varmistaa tämä asia ja antaa tämä komissiolle eteenpäin. Meillä on selkeä analyysi, me haluamme sellaisen, mitä teemme määrärahoille. Ja voimme sitten yhdessä, y, tai muuten meidän täytyy sanoa, että me YK kanssa voi tehdä enää tai ryhtyä näihin sitoumuksiin, jos luvut pysyvät tällaisenaan. Paljon kiitoksia. Kyse pelkästään määrärahoista, vaan myöskin yleisestä asioiden järjestämisestä ja koordinoinnista. Määrärahat auttavat vain ja ainoastaan, mikäli voidaan myöskin jollakin tavalla valvoa hallita maahanmuuttoa. 28 maata ja 28 säännöt nyt on käytössä. Ja kun, jotta pakolle voi tehdä hakemuksen yhtenä päivänä yhdessä maassa ja toisena maassa, toi, toisena päivänä. Onko tämä mahdollista vai voitaanko joitakin rangaista enemmän kuin jotain toista maata? Joissakin paikoissa pitää odottaa päätöstä vuoden, vuosista kaksi. Ja sitten ne pakollinen saattaa kertoa johonkin toiseen maahan. Ja kiintiöt ovat sinänsä hyvä asia, mutta miltä pohjalta niistä päätetään? Nyt talo palaa jo, eikä nyt ole mie- sellaista mielikuvaa, että Eurooppa olisi tästä ottanut opikseen tai havahtunut siihen, se mitä Kreikassa on tapahtunut. Kreikassa, Kreikassa, Kreikassa on järjestetty bussikuljetuksia Thessalonikista Makedonian kautta. Dublinin yleissopimus täytyy kunnioittaa tietystikin, mutta nyt tilanne on täysin levinnyt käsiin. Eurooppaiset suhtautuvat hyvin kriittisesti ja voikin kysyä, kykeneekö Eurooppa tässä toimimaan merkittävänä toimijana vai ei? Edustaja Lano. Niin 12, 2016 talousarvio on eri, erityisen monimutkainen, koska tämä asettuu kriisikontekstiin. Tämä tuotiin jo täysin tässä esille ja täysin olen yhtä mieltä siitä. Sitten tässä on myös nuoriso ja nuorten työttömyyskriisi, samoin kuin Kreikan kriisi. Ja talouden kriisi, joka on hyvin monisyinen ja liittyy tänään niin Venäjän tilanteeseen kuin myös terveyskriisiin. Tässä on tulossa hyvinkin paha karjan terveyskriisi, sinisen kielen tauti. Ja tämä tuo paljon hankaluuksia tulevaisuutta silmällä pitäen myös muualle kuin tautialueelle. Ja äärimmäisen kallistahan tästä tulee myös, kun ajatellaan koko karjan hoitoa. Joten tässä nyt ollaan joka kantilta kriisissä. Ja todellakin tässä täytyy hyvin vahvasti nyt toimia, jotta tästä kriisistä voidaan talousarvioon siirtää tärkeitä asioita. Ja haluaisin kyllä onnitella sitä, että tässä on pystytty myös muitakin osia ottamaan huomioon, koska talousarvion teko ei ole mitenkään helppoa. Tässä on todellinen perustavanlaatuinen ongelma Euroopassa tänä päivänä. No tietysti meillä on siirtolaiskriisi. Tämä, tähän tietysti tarvitaan enemmän maksumäärärahoja samoin maatalouskriisiin ja, nuoriso, ja nuorison työttömyyskriisiin tarvitaan lisää määrärahoja ja tietysti myös Kreikkaan. Ja tämän lisäksi kuitenkin pitäisi hyväksyä maksumäärärahojen leikkauksia, koska pitää rahoittaa Junckerin suunnitelmaa ja löytää varoja myös muihin kohteisiin. Joten minäpä tässä nyt kysynkin, että voiko tämä homma nyt tällä tavalla jatkua? Onko nyt lopuksikin, lopultakin ai, tarve miettiä uudenlaista Euroopan talousarvion organisointia. Kollega Böke oikein hyvin selvitti tänään, miten tässä on kysymys kansallisesta egoismista niin siirtolaiskysymyksistä kuin talousarviokysymyksissä yleensäkin. Jäsenvaltiot haluavat parhaan osuuden tästä talousarviosta. Ja meillä nyt ei ole niitä varoja, jotka olisivat meidän Eurooppamme arvoisia. Sen arvoisia, mitä me haluamme toteuttaa. Ja minä haluaisin todeta, että kenties nyt pitäisi nopeuttaa tätä prosessia. Minä olen hieman kärsimätön kun Raki ja Marjo Monti miettivät, miten omat varat voitaisiin löytää. Minusta tuntuu siltä, että ei tässä kovin paljon ö, ole edetty. Minä kysyin alalla suurilta tuossa ajomatkalla tänne tulossa, tullessa, että miten ryhmä on edennyt. No ei kovinkaan paljon, joten tässä nyt on perustavanlaatuinen kysymys eurooppalaisesta talousarviosta. Ja minä toivoisin, että meidän budjettivaliokuntamme todellakin kova, kovin sanoin sanoisi, että näin ei homma voi jatkua. Kyllä, Edustaja Geir. Wir haben als sozialdemokratische Fraktion. Sosialdemokraattinen ryhmä, kun nyt olemme tarkastelleet tätä talousarviota, olemme pohtineet, että miten voisimme saada jotakin järkeä näihin ongelmiin ja tietysti tavoitteena tässä on se, että mitä on saavutettu rahoituskriisin selvittämiseksi, ei kyseenalaistuisi. Ja muistan, että komissio sanoi, että se raha, mitä keväällä on pyydetty, niin sitä todellakin tarvitaan rahoituskriisin ratkaisemiseksi. Hämmästyin siitä, että neuvosto varmisti, vahvisti tekevänsä tämän myöskin maksu puolella, vaikka se maksupuolella kuitenkin veti sen pois budjetista. Neuvoston edustaja hyvin ystävällisesti tapaamisessamme kertoi, että no kyllä, nämä poistot liittyvät siihen, että tietyt lisäykset olivat sen suuruisia, että mitään absorptiota ei voitaisi tässä taata. Ja tämä oli hyvä argumentti, jos nyt katson äh, tätä, ja esimerkiksi sosiaalisen vuoropuhelun kohdalla otsakkeessa kaksi sieltä viisi numeroisia äh, lukuja on poistettu, niin ei tämä nyt kyllä äh, liity tuohon kategoriaan, mutta jos nyt katson esimerkiksi sukupuolten tasa-arvon liittyvää talousarviota, ja se oli noin 3700 euroa, mikä sieltä poistettiin, niin pohdin, että onko kenties neuvoston virkamiehellä liikaa aikaa. Siis tällainen hyvin pikkumainen lähestymistapa osoittaa sen, että tämä argumentaatio ei ole kovinkaan hyvää. Ovatko jäsenvaltiot valmiita käyttämään näitä varoja, koska jos me tulisimme siihen tulokseen, että sitä ei voida taata, niin meillä on sitten argumentti, kollega Fernandes viittasi jo siihen, ne lisäykset, joita me haluamme budjettiin mukaan, niin ne on tässä otettava huomioon, että minun kysymykseni komission suuntaan, onko tuo kriisiin ylitsepääseminen nyt mahdollinen ylipäätään tuon neuvoston tekemän ehdotuksen kautta, koska jos se olisi taattu, niin sitten se aivan totta se, mitä sanottiin keväällä, että varoja ei tarvittaisi, ja jos se ei ole taattu, niin me tarvitsemme selkeän mm, selvityksen siitä, koska se täytyy sitten tehdä myöskin jäsenvaltioille selväksi, joten toivoisin tässä hiukan tukea komission suunnalta, koska meidän täytyy sitten todeta neuvostolle, että se, minkä he hyväksyivät keväällä, jotta Krista päästäisiin eroon, niin oli unohtunut kahdeksan viikkoa myöhemmin koska budjettimenettelystähän olemme tottuneet siihen, että sitten pidetään huoli siitä, miten budjettikohtien tilanne hoidetaan. Ja sitten toinen ongelma on se, että miten me järjestämme strategisten, strategisen opistelu, opiskelun viraston rahoituksen ja sitten saa, miten saamme riittävästi impulsseja kasvua ja työpaikkoja varten ja sitten Lopuksi tässä puhun nyt samalla sanoilla kuin Reimer Böge, miten me voimme toimia niillä välineillä, joita meillä on EU:ssa, jotta tuo pakolaiskysymys saataisiin ratkaistuksi. Minä teen politiikkaa niillä luvuilla, mitä komissio totesi, 6000 euroa enemmän, jos sisäministerineuvosto, ja todellakin toivon, tänään liikkuu tuohon suuntaan, niin me tarvitsemme sitten ehkä noin vuoden aikana 720 miljoonaa enemmän budjettiin. Mutta nyt tässä on yksi systemaattinen ongelma, ja tämä on varmaan sama kuin mistä sinä puhuit, Reimer. Muotoilen tämän eri tavalla. Joko teemme tämän budjetissa, jossa todetaan, että se ei toimi, ja teemme sen siltä pohjalta, niin kuin yleensäkin on, että me vaadimme enempää ja neuvosto toteaa, että ette tarvitse tätä. Tai sitten teemme menettelyn sillä, että pyrimme saamaan määrärahoja lisää. Ja tämä on minun lähestymistapani, koska uskon, että neuvosto ennemmin tai myöhemmin joutuu tekemään selkeämmän päätöksen kuin se, että nyt jatketaan vain samalla linjalla kuin aikaisemmin. Koska jos nyt mennään tuollaiseen toim- tai menettelyyn, joka tapahtuu jälkeenpäin, niin sitten tässä menetettäisiin aikaa, kun puhutaan lisätalousarvioesityksestä, koska meillä on menettelyjä ja määräaikoja. Jos sopimus on tarkoitus astua voimaan, niin kaikista täytyy pitää kiinni. Eli jos halutaan toimia tehokkaasti, niin se täytyy tehdä nopeasti. Ja Remerin argumentointi oli sen kaltaista, että haluan tukea sitä, sillä äh, keskustelin palestinalaisten äh, avustusjärjestön johtajan kanssa ja hän totesi, että jo kymmenen vuosien ajan on saatu apua pakolaisleireille ja nyt tässäkin on nähtävissä kriisiä jo useiden vuosien ajan, mutta tämä voitaisiin kuitenkin hoitaa esimerkiksi yhdysvaltalaisten avulla. Ja hän toivoo, että UNRWA saisi liharahoitusta 72 miljoonaa euroa ja mikäli emme tee tätä, myöskin tuo avustusjärjestö joutuu rahoitusvaikeuksiin, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi monien lasten ja nuorten koulutus rajoittuu ja tämä on monille monille ihmisille siellä viimeinen ankkuri ja viimeinen asia, jonka takia he jäävät sinne. Ja jos nyt sitten tilanne on päinvastainen, nämä ihmiset, niin kuin monet muut tuolta alueelta, lähtevät pois, jotta he löytävät jostakin paremman elämän. Eli se, mitä me nyt teemme, on rahan liittyvää politiikkaa, koska se, mitä me nyt tässä annamme määrärahoista eteenpäin, voi vaikuttaa siihen, että tilanne keski ja Lähi-idässä ei varmastikaan tule ratkaistuksi. Ja tätä taustaa vasten äh, olen todella epäileväinen. Äh, tuleeko tästä budjettimenettelystä sellainen rituaali, niin kuin viime vuosina me haluamme lisää, neuvosto ei halua, ja sitten, ö, äh, sitten tapahtuu jotakin ö, sovittelua, ja se ei välttämättä toimi hyvin. Ja sitten ehkä ennen joulua voimme lähteä tyytyväisenä kotiin vai pitäisikö meidän nyt systemaattisesti ratkaista näitä ongelmia budjettimenettelyssä. Minä toivoisin, että toimisimme niin kuin tässä toisessa vaihtoehdossa. Ja jos nyt jatkamme, niin pelkään, että tuo ensimmäinen menettely kuitenkin tässä saa jalansia. Me jatkamme samalla linjalla, eikä tässä nyt mitään kriisiä ratkaista, ne ainoastaan vielä tulevat entistä hankalammiksi. Merci. Kiitoksia paljon. Kaikki ymmärtävät, että vakavasti tästä on kyse, mutta kenties voimme nyt pyytää, että komissio vastaisi ja selittäisi, kuinka nämä määrärahat jää tai mitä niillä tehdään ja mitkä ovat prioriteetteja. Pyritäänkö vähentämään maahanmuuttoa, taantamaan enemmän rahaa sille, että leireillä olisi paremmat olosuhteet Turkissa ja Libanonissa. Herra Carmel. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin minä haluaisin tässä kiittää yleisesittelijää hänen tekemästään työstä. Ja niin kuin aikaisemmat puhujatkin totesivat, niin minua hiukan yllättää, yllättävät nämä eri esimerkit sitä, että tässä nyt ei riittävän tehokkaasti käsitellä näitä tärkeimpiä ongelmia, ja herra Böge ja herra Geyer mainitsivat nämä asiat jo, mutta minäkin haluaisin vielä puuttua tähän asiaan, sillä jos te puheenjohtaja ja myöskin kollegat muistavat, niin jo kuukausien ajan olen puhunut siitä, että meidän täytyy ryhtyä ratkaisemaan näitä ongelmia ja että tämä on suuri vaatimus meille. Tämä on sellainen osa-alue, jossa EUn täytyy näyttää johtajuutensa ja se on ikään kuin sen olemassaolon oikeutus. Olen vakuuttunut siitä, että me olemme EUn luottamuskriisin ytimessä. Ei voi olla niin, että me teemme sopimuksia, solmimme sopimuksia EUssa jäsenvaltioidemme kanssa ja sitten ulkoisten tekijöiden tai kassavirran mukaan niitä sitten sovelletaan tai ei. Ja meillä on nyt Maastrichtin sopimuksen kautta sellainen rakennelma, joka on ainoastaan voimassa paperilla. Ja nyt sitten Dublinin sopimusten kautta meillä on sellainen välineistö, joka ajatuksen, ajatuksena on ehkä ihan hyvä, mutta sitä ei ole mietitty loppuun asti ja nyt se on sitten täysin tiensä päässä. Ja tässä yksi ongelma on se, että EU ei toiminut solidaarisesti ja haluaisin tässä nyt myöskin painokkaasti nimetä Saksan. Ei ollut ok, että varsinkin kun ajatellaan EUn eteläisiä jäsenvaltioita, että ne joutuivat kantamaan tuota taakkaa. Eli silloin kun pakolaiset saapuivat ensimmäistä kertaa Euroopan maaperällä, niin nämä maat olivat vastuussa ja unohdettiin antaa näille maille edes rahoituksellista tukea, joten ei tässä nyt tarvitse sitten ihmetellä sitä, että näistä sopimuksista ei pidetä kiinni, mutta jos tämä nyt tiedetään, niin kyllä nyt siihen täytyy puuttua. ja voi todeta, että no näin nyt sitten oli ja annetaan asian olla. Ja nyt mielestäni tässä ei ole mitään selkeää viestiä tässä budjettiesityksessä. Se, että tämä olemassaoloon liittyvä haaste, ei ainoastaan EUn kannalta, vaan myöskin näiden pakolaisten kannalta, on otettava riittävällä tavalla huomioon. Meidän täytyy tähän osoittaa määrärahoja ja mielestäni tässä talousarviossa ei ole mitään ulottuvuutta siihen. Me tarvitsemme moninaisia määrärahoja. Olen vakuuttunut siitä, että se on hyvin investoitua, hyvin sijoitettua rahaa, näiden ihmisten elämään sijoitettua rahaa, mutta myöskin hyvin sijoitettua rahaa EU-hun, jonka täytyy auttaa ja joka voi auttaa, mutta ei ainoastaan tuollaisena ad hoc kertaluonteisena apuna, jota totta kai tarvitaan, kun hätä on suurin, mutta me tarvitsemme myöskin konseptin liittyen siihen, että miten näistä virroista ei tule jatkuvia pakolaisvirroista. Ja totta kai tässä tarvitaan sitten Euroopan laajuisesti yhteensovitettua toimintaa tässä on olemassa eri mahdollisuuksia, jos nyt näin, että vi, jo viime vi, vi, muutaman viikko sitten todettiin esimerkiksi minun kotimaassani Saksassa, että tilanne on kyllä hoidossa. Ja ne, jotka näkevät suuria ongelmia tässä, niin näkevät kaiken liian mustana ja nyt sitten päivästä toiseen sitten kuitenkin rajoja aletaan taas valvoa. Niin ei siinä kyllä kaikki toimi ja olen yllättynyt näistä selkeistä kannanotoista, joita olen kuullut, mutta viime viikolla, hyvät kollegat, me päätimme turvapaikkapaperista, jossa todetaan muun muassa, että turvapaikanhakijat ja pakolaiset, kun heitä on tarkoitus jakaa EU-maihin tasaisesti, niin voivat kistää tämän, jos heidät yritetään siirtää toisiin maihin. Ja mietin tai pohdin, että onko tämä nyt sitten oikea viesti, jos sanomme nyt, että me tarvitsemme eh, selkeän strategian ja kannustimia. Jos eh, me nyt autamme, niin kyllä sen pitäisi olla myöskin toteutettavissa, joten tässä mielessä mielestäni eh, keskustelua täytyy käydä nimenomaan juuri tässä talossa, ei nyt pelkästään tai yksinomaan tässä valiokunnassa, mutta on ratkaisevaa, että tämä haaste otetaan käsittelyyn ja tässä talousarvioluonnoksessa se on mielestäni mukana vain marginaalisesti. Paljon kiitoksia. Merci. Madame Niriada. Niriada seuraavana. I suppose really... Niin, tässä kuulen erilaisista asioista, koska käsissämme on hyvin erilaisia kriisejä. Meidän täytyy kuitenkin olla hyvin keskittyneitä ja tietyllä tavalla eritellä näitä myös, kun me, yhtäältä meillä on pakolaiskriisi tällä hetkellä päällä. Ja tässä itse asiassa ei nyt käydä tässä, tästä keskustelua varsinaisesti, mutta olen yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy nyt jäädyttää Dublinin asetus. Se on aivan naurettava ja sitten toiseksikin Frontex saa se käyttää kaksi miljoonaa viikossa. Mihin nämä varat käytetään? Haluaisin enemmän avoimuutta ja tilivelvollisuutta tähän. Irlannissakin nähtiin siitä, että viimeisten viikkojen aikana pari venettä pelasti Irlannissa 5000 ihmistä, vain kaksi venettä siis. Meidän täytyy nähdä, miten nämä varat käytetään ja menevätkö ne oikealla tavalla. Meidän täytyy myös tarkkailla uusi, julkisia varoja pakolaisten tulon osalta. Tämä on poliittisempi kysymys, tämä tuotiin jo esille, millä tavalla konfliktialueita rauhoitetaan, esimerkiksi Syyriassa, ja ryhdytään rauhanprosessia edistämään. Tämä on poliittinen tilanne. Tietysti talousarviovaliokuntana meidän täytyy omaan työhömme, kapasiteetteihimme keskittyä. Olen tässä vahvasti yhtä mieltä esitelle Fernandesin kanssa tehtiin oikein hyvää työtä tässä. Me kaikki olemme yhtä mieltä työllisyys, ja PK-yritysten ja laadukkaiden työpaikkojen luomisesta. Me kaikki olemme tästä yhtä mieltä. Kun kaikkea tätä lukee, niin tässä, tästä näkee tarpeen monivuotoisten rahoituskehysten uusimiselle. Tätä on vaadittu jo parin viimeisen kuukauden aikana, koska kun ajatellaan kaikkia näitä esitettyjä tarkistuksia, niin Kyllä tässä tulee melkein 50 miljardia lisää, eli puolet tämänhetkistä talousarviosta. Meidän täytyy todellakin varmistaa se, että uudelleen tarkastelu tapahtuu ja meidän täytyy myös ryhtyä etsimään lisäresursseja, tätä tarvitaan ja meidän täytyy korostaa etukäteisrahoituskapasiteettia. Ne jäsenvaltiot, jotka ovat erittäin heikossa asemassa, eivätkä voi yhteisrahoittaa hankkeita. Siis kaikki nämä seikat täytyy tapahtua ja ottaen huomioon tämän pakolaiskriisin voidaan siis sanoa, että tämä voi määritellä meitä toimieliminä ja unionina se, millä tavalla me tätä nyt lähestymme. Ja ennen kaikkea tässä täytyy ihmiset asettaa etusijalle. Ja humanitaarinen toiminta, meillä täytyy toimia myötätuntoisesti, mutta myös tehokkaasti. Ja tämä vaatii taas sitten tilivelvollisuutta, mistä varat tulevat, miten ne mahdollisimman hyvällä käy- tavalla käytetään. Yhtäältä meidän täytyy nyt tässä, vaikka tiedän, että tämä kaikki on liitoksessa toisiinsa, mutta meidän täytyy myös jaotella tämä omiin osoihin osioihinsa, koska meillä täytyy olla selvä näkemys siitä, mihin, mihin tässä nyt ollaan menossa. Magal. Mr. Maragall. Si. Gracias, Kiitoksia puheenjohtaja. Katsotaanpas nyt. Minun mielestäni tämä keskustelu oikein hyvin ja selventää erästä seikkaa. Herra Fernandesin selitykset, kaikki ei ollut niin positiivista. Hän osoitti, missä määrin meidän täytyy nyt tehdä vastavirtaan töitä tässä neuvostoon verrattuna. Keskustelu myös osoittaa sen, missä määrin siirtolaiskriisi on saanut Euroopan tässä esille. Tämä valiokunta on se valiokunta, jolle on tullut kaikista selvin Eurooppa-rooli tässä keskustelussa. Herra Böke toi tämän vielä paremminkin esille, kun hän puhui niistä heikkouksista ja ristiriitaisuuksista, joita on historiallisesti sido, talo, tässä talousarviossa, joka koostuu jäsenvaltioiden vapaaehtoisista makso, maksuosuuksista, eikä niinkään liity Euroopan politiikkoihin ja si, niihin vastauksiin, joita täytyy antaa ympäristömme muutoksiin. Oli kysymys taloudellisesta tai sosiaalisesta kriisistä tai maahanmuutto- ja pakolaiskriisistä, joka, josta olemme lähes tulkoon kaikki yhtä mieltä. Viime kuukausina olemme siirtyneet sel- tiukasta turvallisuuspolitiikasta käsitteeseen, jossa puhutaan turvapaikanhakijoista, pakolaisleireistä ja niin edelleen. Meidän täytyy nyt valmistautua, koska tulevina vuosina ei puhuta tulevana vuonna ei puhuta enää pakolaisista, vaan kansalaisista, kansalaisista, joilla on oikeuksia koulutukseen, terveydenhuoltopalveluihin ja niin edelleen. Ja minun mielestäni tämä on realiteetti jo. Ja nyt me voimme joko olla tässä hiljaa ja piiloutua, koska tämä ei vielä ole ihan pöydällä käsiteltävänä, mutta tämän valiokunnan velvoitteena on nyt ennakoida ja valmistella tulevaisuutta tässä mielessä, jos ei puututa konfliktin syihin. Jos ei toimita Syyrian, Irakin, Libyan osalta, niin ongelmahan vain pahenee aivan järkyttävällä tavalla. Ja jotta voimme toimia, niin me tarvitsemme enemmän varoja, vaikka ne olisivat pelkästään turvapaikka- ja vastaanottoseikkoihin. Mutta tässä näkökulmasta, tästä näkökulmasta katsottuna meidän täytyy, meidän velvoitteemme on ottaa huomioon kaikki mahdolliset käytettävissä olevat keinot, ei pelkästään suuremmat varat, vaan paremmat, parempi joustavuuden hyödyntäminen, marginaalit. Ja samoin täytyy ottaa huomioon se, mitä nyt tässä on viime aikoina puhuttu, eli meidän täytyy olla myös auto kriittisempiä ja meidän täytyy tehokkaammin käyttää käytettävissä olevat varat. Aina ei välttämättä talousarvion varoilla saada parasta mahdollista tulosta aikaiseksi. Huomenna tästä puhummekin komissio ja sen kanssa. Meidän, meidän täytyy tietysti keskustella Horisontti 2020 verkkojen Eurooppa-hankkeesta, niin kuin Jose Fernandes sanoi, me olemme valmiita äh, tätä lisärahoittamaan. Meidän täytyy puhua äh, maatalouspolitiikasta vakavammin, samoin ITERistä. Tämä on politiikka, joka on olemassa. Näyttää siltä, että siihen ei ole puututtu eikä siihen saa puuttua. Ja nämä ovat kysymyksiä, jotka tulevat olemaan edessämme tulevina kuukausina. Ja toivottavasti me voimme myös olla itseimme, itsemme kanssa anteliaita ja muistaa, että meitä pyydetään eurooppalaisina paljon. Ja valiokuntana meidän täytyy pystyä toimimaan, meidän täytyy pystyä luomaan konsensusta kaikkien poliittisten ryhmien välillä ja saada myös johdonmukaisuutta ajatellen niitä vaatimuksia, joita tämä tilanne meille asettaa. Sitten Kardia Sabal. Kiitoksia puheenjohtaja. No, minä en puhu yleisesti ottaen talousarviosta 2016 PS ryhmän edustaja on tämän jo tehnyt, mutta koska komissio on täällä paikalla ja suuri osa tästä keskustelusta, jota käydään pakolaisaiheesta, niin minun mielestäni tässä pitäisi katsoa hieman pitemmälle. Me emme enää puhu pian pakolaisista, vaan me puhumme kansalaisista. Olen täysin yhtä mieltä edellisen puhujan kanssa, mutta mitä nyt tapahtuu tulevina kuukausina? Ei edes ajatella talousarviota 2016. Ensin puhuttiin, että otetaan 40 000 pakolaista vastaan. No, toisessa näyttäisi siltä, että Juncker puhuu 120 000 mutta tämähän ei tarkoita mitään muuta kuin vastaan ottamista. Minulla ei ole Galician lukuja, mutta sieltä, sinne on tullut pelkästään Italiasta valtaisasti ihmisiä tänä päivänä, puhumattakaan kaikkien, kaikista niistä, jotka tulevat Kreikkaan tai Unkariin. Meillä on jo aivan Junckerin esittämä kiintiötäpä täynnä pelkästään Italiasta tulleita. Mitä tulee nyt varojen, kanssa, varojen suhteen sitten? Meillä on lisätalousarvioesitys viisi kiireellisiä ja hätä kysymyksiä varten. No, minäpä haluaisinkin tietää, että miten komission tilit tämän asian osalta nyt menevät, miten se on laskenut tätä. Pystymmekö me nyt vastaavaan tarpeisiin? Se, mitä 2016 eteenpäin tehdään, kyllähän siitä voidaan puhua, mutta nyt tulee talvi. Jos emme me jo nyt tartu siihen, mitä Unkarissa, Kreikassa ja Italiassa äh, tapahtuu ja kun auta kaikkia niitä ihmisiä, jotka tulevat esimerkiksi Syyriasta. Tämä on humanitaarinen kriisi, pakolaiskriisi ja lopputuloksena tulee olemaan valtaisa häpeällinen katastrofi, jos ei toimita. Joten olisi hyvä, jos komissio voisi hieman enemmän päivittää meille nyt tietojansa siitä, sen osalta, että pystymmekö me todella auttamaan niitä henkilöitä, jotka tulevat tänne seuraavan puolentoista kuukauden, kahden kuukauden välillä. Meillä ei ole enää kovinkaan paljon tilaa Voidaanko tässä nyt odottaa vielä kaksi viikkoa, että komissiossa päästään yhteisymmärrykseen? Minusta tuntuu välillä, että olen aika voimattomana tässä. Me tarvitsemme varoja nyt ja kuten sanoin, talvi on tulossa. Ja voitte vain kuvitella, mitä sitten tapahtuu, jos me nyt emme ryhdy vakavasti toimimaan. Oui. Monsieur Zani. Monsieur Zani. Grazie Presidente e un augurio di buon lavoro al relatore perché veramente con... No niin, ensinnäkin onnittelut mietinnölle, koska hän joutui tässä käsittelemään parikin tuhatta tarkistusta. Se ei varmastikaan ollut helppoa. Jo yksistään kun nyt katsoo noita lukuja, niin se tarkoittaa sitä, että nyt todellakin Euroopan unionin talousarviosta täytyy tehdä sellainen, että sopimamme prioriteetit ja tavoitteet saadaan vietyä sen avulla eteenpäin. Ja jos nyt kuulen, että mitä kollegat tässä sanoivat, niin Minulla on sellainen vaikutelma, että meillä on kyllä kaikilla ainakin suurin piirtein samankaltaiset näkemykset tavoitteista. Ja tietysti tässä nyt on eri mahdollisuuksia saavuttaa nämä tavoitteet. Joissakin tapauksissa – lähestymistapa voi olla sellainen, että tarvitaan lisää määrärahoja talousarvioon, jotta tavoite saavutetaan. Kuten tiedätte, minä toimin hiukan eri tavoin. Yritän näiden talousarvioiden sisällä, siellä missä luvuista on jo määrätty, eh, identifioimaan eh, sellaisia hankkeita, eh, jotka eivät ole prioriteetti ja eh, siirtää nämä varat sinne, missä niitä tarvitaan enemmän tai sinne, missä on osoitettu, että EU voi toimia tehokkaammin tai missä on suurempia ongelmia. Aamupäivällä me tulemme puhumaan aiheesta performance budgeting komission jäsenen kanssa ja toivon, että mahdollisimman nopeasti pääsemme sitten myöskin määrittelemään sellaisen talousarvion, joka toimii tällaisen toimivuusanalyysin pohjalta. No sitten siirtolaisuudesta, tämä on tietysti suuri aihe ja suuri ongelma, mutta jos nyt katsoo, millaisia uutisia sisäministeriön taholta tulee, toivon, että tämä tulee olemaan tyydyttävää ja että vihdoin ja viimein päästään sopuun sellaisesta, josta olisi pitänyt päästä sopuun oikeastaan jo heinäkuussa, eli nuo 40 000 joista silloin oli puhetta, niin me näimme, että ainoastaan nämä uudet tulokkaat Italian maaperälle, niin niitä on jo huomattavasti enemmän, eli tuo luku ei nyt riitä yhtään. No riippumatta siitä sitten, mitä italialaiset veronmaksajat joutuvat maksamaan, jotta he voivat tätä tilannetta käsitellä. Sisäministeri siellä totesi, että elinkustannukset Italiassa tulevat nousemaan vuosi vuodelta, eli tämä todellakin on taakka meidän harteillamme. Kyseessä on 10 miljardia euroa. Se voidaan siis tarkkaan määritellä ja siihen tulee sitten se, tulevat sellaiset kulut, joita ei voi mitenkään kvantifioida. No alle 10 prosenttia tulee kuitenkin vain EU-talousarviosta näiden kustannusten maksamiseksi, joten mielestäni nämä luvut puhuvat puolestaan. Totta kai olen heti tässä toteamassa, että 150 miljardia euroa EUn talousarviossa, niin ei sillä nyt kaikkia ongelmia pysty ratkaisemaan, mutta totta kai voi katsoa, että mitkä hankkeet eivät ole mitään saaneet aikaiseksi ja varoja voitaisiin sitten siirtää mielestäni monivuotisen rahoituskehyksen kautta voisimme vaikuttaa asioihin. Ei ainoastaan siksi, että se on nyt todellakin tarpeen, kun ajatellaan parlamentin toimintatapoja ja valiokunnan toiveita. Totta kai me haluamme muuttaa koko joukon asioita budjetissa, tarkistuksia on tosi paljon, mutta kyllä jäsenvaltiot ja neuvostokin voisivat saada paremman kuvan. Jos nyt katsotaan neuvoston ehdotusta, niin siinä on budjettikohtia, missä äh, on tarkoitus tehdä merkittäviä leikkauksia. Ja oletan, että jäsenvaltiot eivät näin ollen halua jatkaa tiettyjä hankkeita näissä kohdin, missä näitä valtaisia leikkauksia on tarkoitus tehdä. Totta kai päällekkäisyyksiäkin on, ja tällaisten ohjelmien kautta, tai tällaisia ohjelmia tulisi tarkastella vielä tarkemmin. Sitten tarvitaan äh, koherentempi lähestymistapa, talousarvion pitäisi olla koherentempi kuin tähän mennessä joissakin tapauksissa. Tai on sellaisia tapauksia, joita voisi pohtia. Kun ajatellaan kriisiä, niin on selvästikin vielä hyväksyttävää, että 5 miljardia euroa seitsemän vuoden ajan annetaan Turkille ilman, että saamme näiltä mailta minkäänlaista tukea. Totta kai tämä siirtolaisuus ei ole ongelma, joka koskettaa ainoastaan budjettivaliokuntaa tai joka olisi ainoastaan meidän valiokuntamme ratkaistavissa, mutta ehkä tässä tarvitaan vahvempaa mm, yhteistyötä meidän valiokuntamme ja muiden valiokuntien välillä. Totta kai on myöskin suuria menoja, kun ajatellaan kehitysapua kolmansiin maihin. Se on varmasti kyllä tärkeää, mutta usein on niin, että me annamme määrärahoja käyttöön auttaaksemme ihmisiä, jotka ovat joutuneet kriittiseen tilanteeseen Euroopan unionin toimien takia. Jos nyt olisi koordinoitu asiat paremmin, niin ehkäpä nuo resurssit voitaisiin käyttää toisaalla. niin, että nämä maat eivät enää tarvitsisi näitä varoja ja näin ollen sitten EU voisi toimia tehokkaammin siten, että se ei itse enää aiheuttaisi tällaisia kriisejä tai köyhyyttä tai myöskin liittyen näihin äh, siirtolaisvirtoihin, joita tällä hetkellä on liikkeellä. Bien, nous voici au terme des, des... Hyvä, olemme saaneet nyt puhujalistaan käytyä lävitse. Uskoisin, että yleisesittelijän linjaukset tulevat laajalti hyväksytyiksi. Konsensus oli pohjaista. Nyt meillä on todellakin edessämme kriisi, jonka kaikki seuraamuksia on mahdoton mitata tai ennakoida. Hyvin paljon hämmennystä on sen osalta, mitä nyt tehdään ja mitä varaa voidaan mobilisoida nopeasti. Ja seitsemän vuoden monivuotiset rahoituskehykset ovat ne suuntaviot, jotka mahdollistavat jatkuvuuden, mutta nyt meillä on todellakin kriisi, ennen näkemätön kriisi edessämme, Tämä parhailla meneillään. Nyt on siellä mieli, mielikuva, että tässä ikään kuin ää, äh, tässä on business as usual ajattelu edelleenkin ja rahaa ammetaan hyvin pienellä lusikalla vain. Annan vielä puheenvuoron H.C. Manuelilla. Komissiolle osoitettiin useita kysymyksiä. Kenties te voitte hieman antaa näitä täsmennyksiä, joita teiltä peräänkuulutettiin tähän väliin. Monsieur le Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän vastata minulle esitettyihin kysymyksiin. Jos sallitte, siirryn puhumaan englantia. Herra Böke kysyi, ovatko luvut johdonmukaisua toukoon ja, toukokuun ja syyskuun pakettien välillä. Kyllä näin on, koska toukokuussa puhuttiin 40 000 pakolaisesta vuotta. Ja tässä otettiin huomioon olemassa olemat varat ja lisävarat 240 miljoonaa. Ja nyt tämä uusi paketti 120 000 pakolaista, niin summa vastaa 720 miljoonaa, eli kolme kertaa 240 miljoonaa plus kuljetuskulut, joita ei otettu mukaan edelliseen pakettiin. Haluaisin myös korostaa sitä, että nämä eivät ole ainoita elementtejä EU-talousarviossa, vaan tämä on uusi elementti, uudelleen sijoituselementti on seikka, jota ei ollut aikaisemmin mukana. Ja tämä on tämä Dublinin lähestymistavan hengessä. Talousarviossa on kaksi rahastoa, turvapaikan hakija rahasto ja toinen on sisäisen turvallisuuden rahasto. Yhdessä nämä muodostavat yli miljardin ja nämä on, varat menevät eri puolille jäsenvaltiota. Jäsenvaltiot esittävät operationaalisia ohjelmia vastatakseen yhteisiin haasteisiin, yhteisen siirtolaisviran hallinnon haasteisiin. Joten tämä on yhteistoimintaa, jota täytyy panna täytäntöön kentällä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Ja näiden valtavirtaohjelmien plus väliaikaisten uudelleensijoitustoimien yhdistelmästä on kyse. Ja tässä yritetään siis vastata näihin haasteisiin. Sitten ulkorajoista puheenjohtaja Juncker täysistuntopuheessaan sanoikin, että on olemassa Afrikkaa varten rahasto, mukaan lukien Pohjois-Afrikkaa varten. Ja odotetaan, että sitä käytettäisiin keskitetymmällä tavalla siinä kehitysavussa, jota EU antaa kolmansille maille, oli kysymys sitten sitten siirtolaisvirtojen lähtö- tai kauttakulkumaista. Ja ajatuksena todellakin on ottaa mukaan vahvemman yhteistyön elementin ajatellen näiden maahanmuuttajavirtojen hallinnointia. Tässä on kysymyksiä hieman, niin vastauksia niihin kysymyksiin, joita täällä esimerkiksi herra Sani toi esille puheenvuorossaan. Herra Kalja kysyi, ovatko neuvost neuvoston esittämät leikkaukset maksumäärärahoihin johdonmukaisia maksumäärärahasuunnitelman kanssa ja normaali tilanteen kanssa. No, ne eivät ole. Tämä on näin yksinkertaista. Ne eivät ole johdonmukaisia ja komissio yrittää käyttää kaikkia käytettävissä olevia todisteita, argumentteja tämän todistaakseen, tämän osoittaakseen. Ei voida sanoa, että niitä niitä voitaisiin perustella esimerkiksi varojen käyttökapasiteetilla. Jos tarkistellaan, tarkastellaan varojen käyttölukuja, niin perusteluja ei sieltä löydy. Ja kun ajatellaan tätä päiv- tämän päivän ja marraskuun neuvoston välistä aikaa, niin me hyödynnämme tämän ajan arvioidaksemme nyt näitä tarpeita ja niille esitettäviä perusteluja. Komissio kyllä luottavasti suhtautuu omiin hyvin argumentteihinsa osoittaakseen nämä tarpeet tosiksi. No, tässä olivat nämä tärkeimmät asiat, jotka kirjasin ylös. Pahoittelen, jos en kaikkiin kysymyksiin vastannut. Kiitos. Herra Presar, kiitos teille. Jose Malo Fernandes puhunut. Kiitoksia. Minä haluaisin vielä kerran kiittää kaikista näistä puheenvuoroista kollegoilta. Me olemme aivan samoilla urilla tässä. No, neuvosto ei ole paikalla. Komissio on toiminut. Parlamentti on toiminut ennakoivasti. Ja neuvosto tässä nyt vain reagoi jo tapahtuneeseen. On tärkeää osoittaa tässä maahanmuutto-ongelmassa yhteistä politiikkaa ja yhtenäisyyttä, unionia – mutta nyt nähdään vain eroavaisuuksia ja suurta sellaista, että ei suhtauduta herkkyydellä asioihin. Tätä ei voida hyväksyä, eikä tämä myöskään ole johdonmukaista. Tässä kun tarkastellaan talousarvioita, niin tässä on vähennetty varoja sellaista budjettikohdista, jotka suoraan liittyvät pakolaiskysymyksiin, maahanmuuttokysymyksiin. Neuvostolla on mahdollisuus nyt osoittaa, ja todistaa sen, haluaako se ponnistella, tehdä tällaisen lisäponnistuksen, koska me olemme nyt sellaisen tosiasian edessä, joka vaatii lisävaroja. Ja tämä kyllä nähdään, kun keskustellaan pääluokista kolme ja neljä. Tässä on hyvin pieniä kohtia kuitenkin, Euroopan unionin talousarvio lähestulkoon 720 miljoonaa euroa ja pääluokassa neljä komission sitoumusmäärärahat 100, 2619 miljoonaa. ja komission ehdotuksessa puhutaan 8800 miljoonasta ja talousarviosta 750 miljoonaa. Eli tässä ei ole tehty mitään lisäponnisteluja, ei edes vastatakseen aivan ennakoimattomiin eteen tulleisiin tosiasioihin. Ja tässä nyt todella tarvitaan yhteistä politiikkaa niin, että voidaan ratkaista tämä ongelma ja myös sen alkulähteet. Minua huolestuttaa suuresti tämä tilanne Euroopan unionissa, koska Euroopan unioni on nyt vaarassa öö, joutua tilanteeseen, jossa ääriliikkeet saavat yhä enemmän hedelmällistä maaperää toiminnallensa, jos ei onnistuta nyt ratkaisemaan tätä tilannetta ja etenemään, vaan mennäänkin taaksepäin integraatiossa. No tässä nyt oli kaikki se, mitä halusin sanoa talousarviostamme. Haluaisin kiittää teitä puheenvuorostanne vielä kerran. Haluaisin kiittää teitä kiitoksistanne. Otan huomioon teidän huolenaiheenne. Se ovat, ne ovat meidän kaikkien huolenaiheita. Ne erittäin hyvin heijastuvat näissä tarkistuksissa, joita esitettiin mietintöön. Ja meillä on kunnianhimoja, kun yritämme saada aikaiseksi laajan konsensuksen täällä Euroopan parlamentissa, täällä valiokunnassa, saavuttaaksemme ne tavoitteet, joita olemme asettaneet itsellämme. Jos minä sanoisin, että tässä nyt tarvitaan todellakin neuvostolta uutta asennoitumistapaa, niin kun nyt olen ollut niin kovin usein läsnä tämmöisissä kokouksissa, niin enpä paljon suuria odota. Toistan sen, että neuvosto on ollut tässä täysin herkyttä vailla, ja se on jopa olemassa olevien tosiasioiden edessä toiminut niin, että se ei ikään kuin halua tehdä yhtään mitään, ja yrittää vaan tällaisia puolivillaisia ratkaisuja saada aikaiseksi. Niin Ja tässä ei saada mitään lääkkeitä nyt tähän ongelmaan. Neuvosto ikään kuin piilottaa päänsä tässä pensaaseen. Ja monissa puheenvuoroissa on jo nyt kuultu, että ihmiset alkavat olla todella tympintyneitä neuvoston asenteeseen. Ja toivomme, että turkilaisrannalta löydetyn pikkupojan val- ruumin valokuvaa, nyt toimisi sillä tavalla, että vihdoinkin ymmärrettäisiin toimia ja että meidän johtajamme vihdoinkin toimisivat ja löydettäisiin Euroopan arvot, solidaarisuus ja vastuullisuus. Ja että todella toimittaisiin. Kuten sanoin, solidaarisuutta täytyy osoittaa. Solidaarisuutta todellisuus löytyy tekojen kautta, ei pelkästään hienojen julkilausumien takaa. Ja ne välineet, joita meillä käytössämme on, meidän täytyy käyttää niitä mahdollisimman hyvin. No on aivan ilmiselvää, että tällä talousarviolla, eh, no ei sillä kaikkea tehdä, mutta kollegat ovat esittäneet tarkistuksia. Se osoittaa, että monivuotista rahoituskehystä täytyy muuttaa se osoittaa sen, että me tarvitsemme joustavampia välineitä niin, että voimme vastata sellaisiin kriiseihin, joita nyt, joiden läpi nyt tällä hetkellä kuulijamme esimerkiksi. Ja tällä hetkellä meidän keskitymme tähän talousarvioon, joka edustaa noin yhtä prosenttia EUn BKTLstä. Me voimme sitä kasvattaa, me voimme käyttää tätä talousarviota niin, että toive Euroopan unionista, sen tulevaisuudesta pysyy yhä voimissaan. Kiitos herra pääesittelijä, yleisesittelijä. Olemme nyt yhdessä pystyneet määrittämään selkeän kannan neuvotteluihin neuvostoa vasta. Meillä on selkeät painopistelut ja prioriteetit. Mikä te haluatte, haluatte olla vakuuttavia keskustelussa neuvoston kanssa? Meidän täytyy olla mahdollisimman yhtenäisenä rintamana, ottaen huomioon ryhmien väriset erot, jotka tietystikin ovat osa meidän valiokuntamme työn rikkautta Täällä puhuttiin hyvin paljon johdonmukaisuudesta. Muistuttaisin, että komissio voisi paremmin kohdentaa kehitysapu- tai yhteistyövarata sellaisiin maihin, jotka tekevät sitoumuksia vastineeksi tuesta, mitä tulee maahanmuuttovirtoihin kohti Eurooppaa, ja että näiden Tukien myötä nämä maat hyväksyvät sen, että noiden maiden kansalaiset voidaan lähettää takaisin välittävästi alkuperämaahan. Onko tällaista johdonmukaisuutta sitten olemassa? Puheenjohtajatuksena on juuri tämä. Tähän liittyy tällainen elementti, yhteistyö, elementti tukiohjelmissa unionin etuja tässä pidetään silmällä. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi pakollisten palauttamisen osalta tai, tai silloin kun on kyse ihmisen salakuljetuksen vastaisesta toiminnasta. Tässä on tällainen elementti, joka on sopimuksissa näkyvämässä roolissa kuin aiemmin näiden maiden kanssa. Voimme käyttää olemassa olevia välineitä, mutta näiden, näitä hieman paremmin jäsennellään ja keskitetään juuri näihin maahanmuuton lähtömaihin, jotta voidaan tukahduttaa maahanmuuttovirtoja. Tässä pyritään keskittymään juuri tähän elementtiin. Ja tämä mahdollistaa toimet ja rahoituksen paljon nopeammassa tahdissa kun otetaan huomioon tämä kriisi, joka nyt on meneillään. Ja tämä antaa meille myöskin enemmän liikkumavaraa taikka ketteryyttä toimissamme. Kiitos. Keskustelu päättyy tähän vuoden 2016 talousarviosta. Tähän palataan tulevina viikkoina. Kestää vielä verkkoisen ajan ennen kuin kaikki tarkistukset on käyty lävitse. Se 2015 lisätalousarvio numero 6. Tästä puhuu Eder Garcia Zabal. Gracias, presidente. Un minuto simplemente para... No niin, puheenjohtaja, hyvin lyhykäisesti vain selittäisin nyt, mistä puhutaan nyt tässä lisätalousarviossa kuusi. Kiitos lisääntyneiden tulojen, eritoten tullimaksuista ja sokerijärjestelyistä 260 miljoonaa euroa plus, ja tässä on myös vuoden 2014 ylijäämät. Eli tässä on talousarvio, talousarvion budjetoitua enemmän varoja käytettävissä ja näin me tarvitsemme vähemmän jäsenvaltioita BKTL, niille BKTL liittyviä maksuja. Meillä on siis nämä 260 miljoonaa euroa ylimääräistä. Tämä on varmaan hyvä uutinen jäsenvaltioille. Kenties ne hyödyntävät nyt tätä pienempää maksuosuuttansa vastatakseen kaikkiin niihin tarpeisiin, joita niillä on, joista puhuttiin edellisessä keskustelussa. Sitten komissio vielä ehdottaa kahta uutta budjettikohtaa kehitys- ja yhteistyöpolitiikassa ja laajentumispolitiikassa, mutta näillä kohdilla ei ole mitään talousarviollisia vaikutuksia, vaan nämä liittyvät näihin trust fundeihin. Tämä varmasti tuli tuossa aikaisemmin komission edustajan puheenvuorossa esille ja toinen sitten liittyy myös perheviraston henkilöstökaavion muutoksia, mutta tälläkään ei ole talousarviollisia vaikutuksia. Tämä nyt oli enemmän tämmöinen lisätalousarvioesitys ihan vain viran puolesta. Tässä oli pari pientä teknistä muutosta talousarvioon, mutta talousarvio, varsinaisia talousarviollisia muutoksia, vaikutuksia tällä ei ole, joten ehdotan, että ilman muutoksia tämä hyväksytään. Ja toivottavasti neuvostokin omalta osaltaan tämän hyväksyyn. Periaatteessa sen pitäisi tämä kyllä hyväksyä ihan ongelmitta. Kiitos. Madame le rapporteur général. Kiitoksia arvoisa yleisesittelijä. Onko tähän huomautettava? Ei näytä olevan, joten seuraavaksi eh, seuraamme siis eh, esittelijän näkemyksiä tarkistusten jättämisen määräaika tähän budjettiesitykseen on 24. syyskuuta kello 12 ja tarkastelemme niitä budjettivaliokunnassa 12.13. lokakuuta ja sitten 27.8. lokakuuta sitten täysistunnossa. Edustaja Marikala, haluatteko puheenvuoron? Seuraavasta kohdasta selvä. Edustaja Bana. Eh bien, nous en venons au point... Selvä. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan. Kyse on Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto. Tämä tapaus liittyy Al-Italiaan ja ehkäpä edustaja Maragall tässä käyttää puheenvuoron. Hän edustaa nyt sitten edustaja Vanaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin lyhykäisesti Rovovana ei voida tänään olla paikalla täällä. Tässä kysymys on Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoon liittyvästä kohdasta. Ja tässä Kysymys on yhdestä tärkeimmästä italialaisesta lentoyhtiöstä, eli Alitaliasta. Tämä on määrällisesti aika pieni juttu, ajatellen niiden työntekijöiden määrää, jotka tähän liittyvät. Kokonaisuudessaan tässä kysymys on 2,35 miljoonasta eurosta ja maksumäärärahoja 1,4 miljoonaa. 184 työntekijää kokonaisuudessaan hyötyisi tässä työmarkkinoille palauttamistoimista. 1294 oli yhteensä näitä irtisanottuja työntekijöitä, joten varsin pieni prosenttiosuus kokonaistyöntekijämääristä hyötyisi näistä varoista. No, e, kenties kannattaa vielä sanoa, että Alitalian kriisi liittyy siihen, että eurooppalaisten lentoyhtiöiden markkinaosuudet ovat tippuneet viime vuosina eri vuodesta 2008 lähtien. No, tämä tilanne on täysin perusteltu. Italian tapaus vastaa kaikkiin niihin kriteereihin, joita vaaditaan täytettäväksi tällaisissa tapauksissa. Ja näin ollen me voimme suhtautua myönteisesti tähän globalisaation rahaston varojen käyttöönottopyyntöön. Kiitos. Merci, Kiitoksia, edustaja Maragal. Seuraavaksi käymme keskustelun tästä. Kiitoksia paljon, koska olen ollut varjo-esittelijä Minulla on tällai- kokemusta tällaisista tapauksista aikaisemminkin, niin tämä kiinnitti huomioni. Muistan Marin de tapauksen vuoden alussa 0,3 prosenttia oli hallinnollisten kulujen osuus tässä No tässä Al-Italian tapauksessa kyse on neljästä prosentista hallinnollisia kuluja koko tästä summasta, joka on 13 kertaa kalliimpi kuin yleensä Tämä ensimmäinen tapaus, jossa oli 0,3 prosenttia hallinnollisista kulu, hallinnollisia kuluja koko tapauksen kuluista, ja Alitaliaa, niin siinä on kyse neljästä prosentista, eli se on siis eh, moninkertainen tuo lukema. Yes, eh, I, I am... I'm not aware of the details of the case. It's, uh... En tunne tapauksen mutta koska kyse on pienestä osasta suurempaa ohjelmaa, niin hallinnolliset kustannukset ovat yleensä kiinteä minimiosa budjetista. Tämä ei syylätä minua. Vaikuttaa siltä, että prosenttiluku näyttää suurelta, mutta kokonaissumma ei vaikuta tavanomaista suuremmalta. Voiko komissio auttaa meitä? Onko komissio mennä antaa lisää valaistusta tähän asiaan? Kiitos puheenjohtaja. Nämä 4 prosenttia on yleensä se luku, jota komissio ehdottaa alustavasti. Ja jäsenvaltio sitten voi perustella tai esittää erilaisen arvion. Tämä edellyttää sitä, että luku, jota pyydetään, on jäljitettävissä ja että voidaan nähdä, mistä hallinnollisia kustannukset ovat muodostuneet ja on pitänyt tietystikin tositteet. Joissakin tapauksissa jäsenvaltiot eh, eivät ole voineet perustella hallinnollisia menoja ja prosenttiluku on ollut alempi oikeasti kuin mitä jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet. Auttoiko tämä nyt asiassa eteenpäin? Norova Gresle kohta kertoo, miten asiat on, mutta hän puhuu juuri parhaillaan yleisestilön kanssa. Tai tulee puhumaan hänen kanssa. Muita puheenvuoropyyntöjä ei tarkkaan olla. Tarkistukset täytyy jättää viimeistään 24. syyskuuta kello 18 sanoo puheenjohtaja. Valiokunta tulee käsittelemään asiaa 20. 8.30. syyskuuta. Saanko minä 28? No minulla lukee 23. Alors, s'agissant de, de la... Sitten Kreikasta ja siitä, mikä on ollut sen sopimuksen keskeinen osa, joka on saatu aikaan Euroopan unionin ja Kreikan viranomaisten välillä. Ja budjettiseuraamukset, jotka tähän liittyvät. Olen laatinut kirjan luonnoksen, joka teille on toimitettu. Tämä pitää sisällään meidän havaintomme budjettivaliokunnan ominaisuudessa Onko teillä mitään sanottavaa tämän kirjan sisältöön vai voimmeko katsoa, että kirja on näin hyväksytty valiokunnan enemmistön toimesta? Onko tähän mitään huomioita? Kolmelle. Ja, vielen Dank, Herr Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni kirjani oli erittäin hyvä. Se heijastelee sitä, mitä me olemme työstäneet täällä keskustelussa, mutta yhdessä kohdassa minun täytyy tunnustaa, arvostaisin sitä, että tekisimme siihen merkittävän muutoksen, koska me esitimme täysin oikeutettuja kysymyksiä tässä kirjeessä. Ja ne ovat myöskin eksistentiaalisia, mutta tässä nuo kysymykset, kysymyksiin johdatellaan siten, että me sitten kuitenkin jotakin toimenpiteitä annamme tässä. Ja tässä pitäisi olla jonkinnäköinen suhde näihin kysymyksiin liittyen, eli mielestäni meidän pitäisi muotoilla tämä siten, niin kuin myöskin ehdotimme teille, että olemme yhtä mieltä toimenpiteiden kanssa, jos kysymyksiin annetaan meidän mielestämme hyvät vastaukset ja todellakin arvostaisin tätä muutosta. Kiitos. position de, de, de rédaction et que... Niin tämä muotoilu, niin tähän mennessä en ole löytänyt mitään vaihtoehtoa tähän muotoiluun. Mikä siis on teidän tarkka ehdotuksenne liittyen tämän kirjan sisältöön? Ja, Ähm, niin, me olen yllättynyt, että näitä muutosehdotuksia ei ole. Voin tietysti muotoilla nämä, mutta siis aikaa säästäkseni ehdotan, että keskustelemme tästä ainoastaan siis se, haluaisin tämän hyväksynnän ehdollistaa siten, että nämä esittämämme kysymykset saavat meille sopivan vastauksen, tyydyttävän vastauksen. Se oli siis tämän asian ydin. Puheenjohtaja ilman mikrofoni. Je dis que votre observation... Niin, eli siis tämä havaintonne liittyi eli siis tämän kirjen muotoiluun, eikä tässä nyt ole löydetty mitään enemmistöä tätä havaintoa varten. No, Kiitos puheenjohtaja. Uskon, että kaikki ovat yhtä mieltä tästä Kreikkaa koskevasta kirjeestä. Kyse on loppujen lopuksi kirjeestä, joka on luonteeltaan sellainen, että se on sääntöjen mukainen – ja jotta voi saada rahaa käyttöön, on tiettyjä ehtoja, joista on määrätty säännöissä. Ei sääntöjä voida määritellä kirjeessä. Ja me siinä pidemmälle yhteen kysymykseen, joka ei suoraan liity tähän. Minä ymmärrän kyllä kollegan näkemyksen asiasta, mutta tämä kirje on hyvin vahva muotoilultaan. Tämä kirje osoittaa uskokseni kaikkien mielestä, että meidän täytyy tässä kunnioittaa komission viitoittamaa tietä tässä asiassa. Ja kun asiat ovat tällä välin muuttuneet, uskon, että me täytyy ottaa huomioon. Tämä on myöskin neutraali luonteeltaan. Tämä ei ole mitään uutta rahaa. Tässä kunnioitetaan rahoituskehyksiä, monivuotisia sellaisia. Tämä on ennakkorahoitusta, frontloading rahoitusta, jo nyt ollaan ryhtymässä kaikkien sääntöjen mukaan. Kaikkia sääntöjä on kunnioitettu ja puheenjohtajan kirja on melkoisen vahva muotoilultaan ja tämä osoittaa ne huolet ja, ja vaatimukset, jotka budjettivaliokunnalla on. Mais tout va être mutta kaikki on siis nyt riippuu valvonnasta. Ehkäpä Euroopan parlamentti katsoo hiukan, mitä Kreikassa nyt tapahtuu, eh, ilman että nyt tässä olisi mitään uusia määräaikoja. Tämä oli siis Kreikan parlamentin velvollisuus ja myöskin Euroopan parlamentin katsoa, mikä, mitä tapahtuu. Ja sitten jos tämä ei hoidu, niin sitten tämä myöskin ilmaistaisiin julkisesti olipa kyse sitten Troikasta tai instituutioista, niin uskon, että ongelma on tällä hetkellä se, että toimenpiteet todellakin lähtisivät liikkeelle. Mutta nyt sitten äänestämme. Anteeksi, edustaja Gressle. Niin, puheenjohtaja, kiitoksia. Haluaisin todeta, että kirje ei ole meillä täällä meidän asiakirjojemme joukossa. Tämä on valitettavaa, koska oikeastaan sovimme, että jäsenet saavat nämä kohdat nähtäväksi. Tämä olisi tärkeää. Minä näin tämän kirjeen vasta nyt ja olisin mielelläni hiukan pohtinut pidempään sen sisältöä. Budjettivalvontavaliokunta lähtee Kreikkaan 25. syyskuuta. He ovat siellä kaksi viik- tai siis kahden viikon päästä ja nämä 181 hanketta, joita siellä Task Forcella on, niin me tarkastelemme viittä sellaista, jotka eivät ole onnistuneet myöskään monivuotisen rahoituskehyksen aikana. Eli nämä ovat suuria hankkeita ja voidaan sanoa, että jos tai mitä suurempi projekti, niin sitä varmemmin se epäonnistuu, eikä tämä nyt kosketa ainoastaan Kreikkaa. Ja tässä nyt siis varoittaisin uskomasta, että paljon myöskin vaikuttaa paljon ja äh, me olemme nyt nähneet, että rahavirrat eivät nyt Kreikkaa auta. Ja olisin toivonut, että tätä pakettia hiukan täsmennettäisiin, että PK-yritysten var- projekte rahoitettaisiin, mutta että olisimme varovaisempia valtion tukien kanssa, koska tähän liittyy myöskin se, että miten toimiva jokin hanke on. Olen nyt erittäin huolissani kun ajatellaan näitä eri hankkeita, niiden toimintaa, niin emme auta mitenkään Kreikkaa tai Eurooppaa, jos ne rahoitetaan sataprosenttisesti, mutta meillä on varmasti tästä myöskin sitten seurantaa. Mielestäni nämä kysymykset ovat tärkeitä, mutta kun ajatellaan tätä suurta haastetta ja myöskin tuota hallintokapasiteettia, joka on sellainen, että siinä on paljon aukkoja, niin mielestäni tämä hanke ei sitten johda välttämättä mihinkään. Ehkäpä komissio voi vielä sanoa virkeen siitä, että äh, miten nyt äh, autamme äh, täytäntöpanossa, koska Task Force ei saa jatkaa työtään. Komission tiedonannossa sanotaan, että olisi tuollainen korkean tason työryhmä. Kuka nyt auttaa Kreikkaa täytäntöönpanemaan nuo varat, koska yksi on selvää, että se, mistä me äänestämme tänään, vaikuttaa kaikkeen muuhun. Kreikka saa enemmän ja sitten muut saavat automaattisesti vähemmän ja mm, mm, myöskään tulevina vuosina näitä maksumäärärahoja ei ole, joten katsoin nyt sitä, mitä komissio totesi. Se ei, ei ole näistä vaikutuksista puhunut, mutta neuvostossa itsessään totta kai nämä havaittiin mm, sekä sitoumusten määrärahojen kohdalla. Ne olivat siellä myöskin tärkeä aihe. No, olen kyllä tyytyväinen, että tämä rajoittuu Kreikkaan, mutta en usko, että se auttaa Kreikkaa todella, koska se ei ole riittävän kohdennettu, eh, eikä se oikeastaan auta PK-yrityksiä, joiden tarkoituksenahan kuitenkin on luoda näitä työpaikkoja. Kiitoksia. No niin, ensin tästä kirjeestä. yleensä eh, tai siis sen olisi pitänyt tulla sähköpostilla viime viikolla. Budjettivaliokunnan sihteeristö lähetti kaikille jäsenille, valiokunnan jäsenille tämän kirjeen sähköpostina viime viikolla. No, tämä on teille lähetetty. Kyse on maksujen nopeuttamisesta, mutta ei tässä mihinkään lisätoimenpiteisiin ole tarkoitus ryhtyä. Eli tässä nyt maksumäärärahoja ei vähennetä muista toimista. Eli siis tässä pyritään nopeuttamaan, että Kreikka pitää kiinni velvoitteistaan, että prosessi nopeutuu. No, en nyt ihmettelisi, jos kuuden kuukauden kuluttua puhumme tästä uudestaan, kun nyt ajatellaan 2018 ja kolme prosenttia, niin tämä olisi kyllä ihme. Eli tässä nyt puhutaan noista rakenteista, voidaanko Je fais confiance à nos collègues grecs pour... Meidän täytyy osoittaa myöskin luottamusta kreikkalaisia kollegoita kohtaan niin, että he pystyvät toimimaan tässä välittäjinä muutosten aikaansaajana. Tämä ei tule olemaan helppoa, se tulee tosi rankkaa, mutta meidän täytyy jatkuvasti varmistaa valvonta. Euroopan unioni on vastuussa, varsinkin eurovyöhyke on vastuussa kaikista vaikutuksista, joita on syntynyt toimista ei pelkästään Kreikassa, koska vakaus- ja kasvupaketin sääntöjä ei kunnioitettu muuallakaan. Ei ollut riittävää auktoriteettia eikä riittävää vastuutta varmistaa sitä, että sitoumukset pidettiin kiinni. Kreikan suurimmat velkojat ovat eurooppalaisia. Ja kun antaa jollekin luottaa, niin kyllä siitä on vastuussa itse. Jokaisen täytyy itse ottaa vastuu tekemisistään. Mikäli niin tehdään, niin sitten ongelmasta päästään. Nyt mä mennään, meidän koneäänestyksen. Voisitteko nyt tarkistaa, että äänestyskorttinne on laitteen sisällä? Tehdään tällainen pieni alustava äänestys. Kokeillaan, että kaikkien koneet toimivat. Äänestys alkaa. Tämä ei ole äänestys, vaan nyt vaan kokeillaan, että vehkeet toimivat. Eikö Rova Holmeierin kone toimi? Onko äänestys nyt aukaistu, avattu, aloitettu? Kuka? No, no, tämä Toimiiko tämä homma nyt? Hyvä. No niin, ketkä ovat valmiita hyväksymään tämän kirjeen? Nyt voivat äänestää puolesta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta, kolme vastaan ja yksi tyhjä ääni. Siirrymme sitten seuraavaan kohtaan. Ion e solidarisuusrahaston varojen käyttöön otto katastrofit Bulgariassa ja Kreikassa vuonna 2015. Tarkistuksia ei ole tekstiin jätetty, joten nyt äänestämme tästä mietinnöstä. Äänestys alkaa. Täältä uupuu pari ääntä. Äänestys päättyy. 25 ääntä, 24 puolesta ja yksi vastaan. Nyt siirrymme sitten pääluokkaan kolme vuoden 2015 talousarviosta Rova Kärjensä. Voitteko esitellä tämän siirron? Most puheenjohtaja. Meillä on kolme siirtoa, josta pitää äänestää. Ensimmäinen on siirto 26. Tässä pyydämme 15 miljoonaa euroa sitoumuksissa ja maksumäärärahoissa Etelä-Sudanin humanitaariseen apuun, perusaiheeseen, elintarvikeapuun, juomaveteen, viemäröintiin ja niin edelleen. Siirto 27, 20 miljoonaa sitoumusmäärärahoina, 19 maksumäärärahoina ja nämä liittyvät UNVRA virastoon ja palestinalaisissa pakolaisten auttamiseen. Tähän kommentoitiin jo aikaisemmin 22 mi, ö, opettaja saa tällä palkkatukea ja sitten 45 miljoonaa euroa pakolaisille, jotka ovat Syyriassa, 20 miljoonaa itse syyrialaisille pakolaisille, jotka tällä hetkellä ovat jo Libanonissa ja Jordaniassa, 10 miljoonaa humanitaarista apua Syyrialle ja 5 miljoonaa <clears throat> Irakille, eli 45 miljoonaa euroa yhteensä tässä siirrossa 28, joten pyydän, että tuette näitä siirtoja. Kiitos Rova Kärsi Isabel. Onko mitään huomioita? ei taida olla, joten siirrymme äänestykseen. Sopiiko, että äänestämme yhteen syssyn kaikista kolmesta siirrosta? No, äänestys alkaa näistä kolmesta siirrosta. Äänestys päättyy. 25 ääntä, puolesta ja yksi vastaan. Nämä määrärahasiirrot on nyt hyväksytty. Sitten siirrymme muihin pääluokkiin. Vuosi 2015 rouva Holmeier, teillä on määrärahasiirto, joka liittyy tilintarkastustuomioistuimeen, talous- ja sosiaalikomiteaan liittyy niin ikään siirto ja myöskin ulkosuhdehallintoon. Olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, no tämä pitää täysin paikkansa. Mitä sanotte ensin tilintarkastustuomioistuin? Tässä kyse on 690 000 euron siirrosta. Se on tarkoitus ottaa näistä maksoista ja muista palkoista, koska tässä nämä tulevat tapahtumaan vasta viimeisen vuosineljännyksen aikana 2015 ja tätä var, tätä, näitä määrärahoja tarvitaan, jotta voitaisiin säästää energiakustannuksissa. Kyse on 160 000 eurosta. Toinen on huollosta ja tässä nyt on tarkoitus esimerkiksi ilmastoinnin ja konferenssihuoneiden ja K2-rakennuksen remontoinnin määrärahoista ja myöskin tässä on tarkoitus viestintävälineistö uudistaa, eli tässä tämä on 690 000 euroa. Ja sitten ehkä nämä kaksi muuta siirtoa vielä tässä samaan syssyyn, eli tuo talous- ja sosiaalikomitea, tässä kyse on hyvin pienestä siirrosta, 400 40 800 euroa se halutaan ottaa tuosta kääntämisen ulkoistamisesta, koska tässä tarvitaan vielä hiukan aikaa ja se halutaan eh, ota tuohon eh, tieto, tietojen käsittelyyn eh, ja niihin ohjelmistoihin, joita tarvitaan kääntämiseen niiden hallintaan. Ja sitten on tuo hiukan suurempi siirto, 3,763 miljoonaa euroa. Se on tarkoitus poistaa näistä vuokra- ja lisäysmaksuista, koska palkkasopeutusten kohdalta 2012-2014 on tiettyjä ylijäämiä ja nyt ne on tarkoitus käyttää ensisijaisesti siihen, että kun ajatellaan kulujen lisääntymistä, jotka liittyvät Äh, vähän arvoisen euron, koska äh, kun sitä verrataan Yhdysvaltain dollariin, niin se on aiheuttanut lisäkuluja tiettyjen valtuuskuntien äh, henkilöiden palkkojen maksussa ja myöskin kun ajatellaan näitä paikallisvaluuttoja. Tämä maksaa 1,8 miljoonaa, no sitten toiseksi on 727 772 000, jotka muodostuvat siitä, että Paymaster on ottanut enemmän tehtäviä ja että tarvitaan oma ohjelmisto henkilöstön johdolle, tai se on ainakin tarkoitus muokata, ja sitten on tarkoitus hallinnoida useampia ihmisiä Paymasterin kohdalla. Niin sitten kaksi muuta kulua 200 000 perhe maksuja, jotka ovat korkeampia kuin alku, alun perin oletettiin. No sitten 10 000 euroa. Paras College of Europein valmistunut. Hänen on tarkoitus päästä kurssille. Tämä on hyvä ajatus ja se summa on pieni. No sitten puheenjärden kanssa, niin tarkoitus on saada erityisneuvonantaja korkealle edustajalle liittyen Kolumbian liittyviin kysymyksiin, koska tällä hetkellä kaikki viisumikysymykset Kolumbian osalta ovat siellä keskustelun aiheena ja sitten rajoituksia, eikö se tarvitaan asiantuntija sinne. Sitten hiukan harmillinen juttu, jäsenvaltiot vaativat meiltä jatkuvasti, että pitäisi säästää, säästää henkilöstön kohdalla Eli he itse kuitenkin säästävät siinä, mitä he ovat luvanneet ulkosuhdehallinnolle. He ovat luvanneet osa, maksaa osan näistä asiantuntijoista ja nyt sitten näistä säästetään kuitenkin. Ensin niitä käytettiin IT-kysymyksiin ja nyt sitten tuolla armeijapuolella. Eli tämä on kyllä melko ärsyttävää, että yhtäältä vaaditaan säästöjä, mutta sitten ei kuitenkaan näitä myönnettyjä varoja anneta sinne. Kyse on 200 miljoonasta ja sitten 400 000 äh, turvatoimenpiteisiin, ystä 5 000 tarvitaan, koska kun ajatellaan tätä turvallisuustilannetta tällä hetkellä ja koko ulkoista tilannetta, tai oli, tai tarvittiin lisätoimenpiteitä korkean edustajan taholta. Ja sitten on vielä pieni kohta, 216 000. Nämä ovat lainsäädäntökuluja ja kompensaatioita. Ne olivat nämä alun perin ajatellut 25 000, no se oli aika vähän kun ajatellaan koko ulkosuhdehallintoa, joten tässä kyse on noin 3 miljoonasta 763 000 eurosta. Merci, Madame pour tout. Kiitoksia Rova Holmeier näistä täsmennyksistä. Onko mitään kysyttävää? Taikka huomioita? Ulkosuhdehallinnon osalta on aivan totta, että rahaa kyllä tarvitaan, mutta ei Euroopan unioni ole ulkopolitiikkaa. Ei kyllä minkäänlaista. Ei tarpeeksi. No ei yhtään. Meitä on 28 sitten tämä 29 toimia ulkopolitiikassa. Niin, ja suoraan sanottuna pitäisi kyllä jostakin säästää. Ja 3000 työntekijää ulkosuhdehallinnossa. Mutta ei ulkopolitiikkaa. Ja sitten meillä on eurovyöhyke. Ja normaalisti pitäisi olla euro, euroon liittyvää politiikkaa, mutta ei se ole mitään yhteistyötä, eikä minkäänlaista valtion, kas, valtiollista kassakirstoa. Tämä on aika paradoksaalista, että näin tämä nyt sivun mennen sanoen mutta pitäisikö nyt äänestää kustakin toiminnasta erikseen? No otetaan sitten ensimmäisenä tientarkastustuomioistuin. Äänestys alkaa. Joko se loppui se äänestys? 23 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä ääni. Sitten seuraavaksi talous- ja sosiaalikomitea. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Pour, deux voix contre. 24 puolesta kaksi vastaan. Sitten Euroopan ulkosuhdehallinto. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta, kaksi vastaan ja kolme tyhjää ääntä. Rova Holmeier, kiinteistöpolitiikasta nähdäkseni ei ole minkäänlaisia pyyntöjä esitetty. Eikö totta? Kiinteistöpolitiikan liittyvä pyyntö ei liene. Joten nyt olemme päässeet tämän iltapäivän esitystä loppuun saakka. me samalla kello yhdeksän aloitetaan työmme jälleen. Kyseessä on yhteiskokous talousarvion valvontavaliokunnan kanssa. Tuo kokous on Rova Kreslen ja minun yhdessä johtama kokous. Istunto tota, tämä kokous päättyy tähän.